Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Esityslista luonnos voidaan hyväksyä, jollei ole vastalauseita. Euh, Onko vastalauseita, Dominik? Ole hyvä. Madame la présidente. Euh, Puheenjohtaja, minä äh, vastustan viime kertaista pöytäkirjaa äh, Siinä sanottiin minua rouvaksi, rouva puheenjohtaja. Alors, monsieur Riquet, nous... Herra Riquet, selvä, kirjaamme tämän huomautuksen. Onko tämä merkki siitä, että miten urane etenee tulevaisuudessa? No emme tiedä, mutta korjaamme heti tämän pyyntön, ettei teitä kutsuttaisi rouva puheenjohtajaksi. Selvä, jatketaan. Pöytäkirja ensimmäinen helmikuuta 2018 kokouksesta voidaan hyväksyä, jolle ei ole vastalauseita. Puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei ole. Ja sitten heti aloitamme keskustelumme eurooppalaisten TNT-koordinaattoreiden kanssa. Nyt lähes neljä vuotta on kulunut siitä, kun on pannut täytäntöön nämä nykyiset TNT ja tietysti verkkojen eurooppa välinne asetukset. Ja nyt kun ollaan valmisteltu 2020 jälkeistä aikakautta, tämä on siis meneillään, niin minusta on nyt hyvä hetki tehdä yleiskatsaus näistä ydinverkoista, jotka ovat Euroopan laajuisen liikenneverkon selkäranka. Eurooppalaiset koordinaattorit on nimitetty juurikin siksi, että voitaisiin helpoittaa koordinointua keskus- ja runkoverkon kehittämistä. Ja he ovat parhaimmassa tilanteessa tulevat päivittää meille nämä viimeisimmät kehityssuunta tulevat toimenpiteet ennen kuin heidän toimikautensa loppuu. Ei keskustelumme tavoite on kuunnella ja keskustella toteutuneista edist- edistyksistä ja puhua tulevista haasteista näillä yhdeksällä ydinkäytävällä ja puhua horisontaalisista prioriteeteista TNT-järjestelmässä. Ja sitten puhutaan myös eurooppalaisesta rautatieliikenteen hallintajärjestelmästä ERTMstä, mutta myös merten valtateistä. Olen varma, että tässä on paljon opittavaa. Ei vain mitä tulee käytävien täytäntöpanoon, mutta myös horisontaalisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi monenvälisyys, hiilestä irtautuminen ja digitalisoitumiskysymykset. Lisäksi on myös rahoituskysymyksiä. No, rahoituspuolen investointien lisäksi, jotta voidaan täydentää tuo verkko oikea-aikaisesti, mikä on tärkeä painopistealue, jos ajatellaan tulevaa budjettikehystä. Arvoisat kollegat, valiokunnan jäsenet, toivotan tervetulleeksi ei nämä käytävät, vaan koordinaattorit, eurooppalaiset koordinaattorit. Tenteestä esittelen heidät. No herra Grosch on tuossa, tervetuloa. Koordinoitte idän kautta itäisen välimeren käytävää. Carlo Secchi, tervetuloa. Hän koordinoi Atlantin käytävää. Katrin Trautman, häntä tarvitsee enää esitellä. Hän koordinoi Pohjanmeri, Itämeri käytävää. Kurt Bodevik, hyvää päivää, tervetuloa. Itämeren, Adrianmeren käytävä. Peter Balash, olette siellä. Hyvää päivää. Pohjanmeri, Välimeri käytävä koordinaattori. Brian Simpson. Mitä kuuluu? herra Simpson, voitte erinomaisesti koordinoitte meriten valtateitä. Tervetuloa. Lisäksi olette entinen liikennevaliokunnan puheenjohtaja, niin kyllä on hienoa puhua edeltäjien kanssa. Tervetuloa. Karla Pej on tässä vieressä. Tervetuloa. Hän koordinoi Reinin Tonavan käytävää. Karel Vinke Tervetuloa. Hän on ERTMS-koordinaattori ja sitten herra Wojciechowski. Wojciechowski. No niin, kyllä. Hän siis sen hyvin tarkkaan. Hän on Reinin alpikäytävän koordinaattori. Tervetuloa kaikille tähän keskusteluun. Se on meille enemmän kuin tärkeä. Meillä on vaikutelma siitä, että Pavel Wojciechowski, no näemme lähes joka viikko, siltä minusta tuntuu. No, olemme puhunut muista aiheista sitten. Koordinaattorit Skandinaavimä välimeri Kondalis Koksöi ja lisäksi myös herra Brinkhorst. käytä eivät pääse paikalle, mutta heitä edustavat herrat Balas ja herra Wojciechowski. Kiitos, että tulitte kokoukseemme. Lisäksi keskustelemme, käydään kahdessa osiossa, kertoisin teille. Molemmat avaa koordinaattoreiden paneeli. He edustavat näitä käytäviä ja puhuvat aihealueista. Panelistien esitysten jälkeen käydään keskustelua vastaan kysymyksiä valiokunnan jäseniltä ja arvoisat koordinaattorit. Eli pyydän teitä nyt esittelemään lyhyesti omat aiheenne. Tiedän, että se on hyvin hankalaa, mutta teillä on kullakin viisi minuuttia, jotta voitte esitellä aiheenne. Pyydän kunnioittamaan puheaikaa, sillä haluamme saada riittävästi aikaa keskustelulle. Nyt avataan Ensimmäinen aihealue eurooppalaisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus ja annan puheenvuoron herra Bodevigille ja herra Sekille. Olkaa hyvä. Saatte viisi minuuttia yhteensä. Tiedän, että se on hankalaa, mutta näin se menee. Olkaa hyvä. Eh, merci beaucoup, madame la présidente. Eh, me yritämme. Kiitoksia kovasti eh, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulle on suuri kunnia olla täällä paikalla ja tässä ensimmäisessä puheenvuorossa kollegani Bodevikin kanssa me aiomme esitellä edistymiskertomusta niin, sanotusta, niin sanottua CBS-kertomusta, joka saatiin aikaan pari vuotta sitten, kun 2014 syyskuussa tätä pyydettiin Milanossa epävirallisessa liikenneneuvostossa. Tämä on teillä kaikilla käytössänne. Se järjestyy aivan samalla tavoin kuin aikaisemmatkin kertomukset, 12 suositusta, joten tällä tavoin se on helpompi lukea ja on helpompi nähdä, minkä tyyppistä edistystä on saatu aikaan verrattuna kaksi vuotta sitten. Tämä aihe on edelleenkin hyvin tärkeä. Miten voidaan paremmin saada mukaan varoja, muitakin kuin julkisia varoja, koska ne ovat yhä vain niukemmat ja meidän tarpeemme vain kasvavat. Ja me olemme puuttuneet niihin esteisiin, jotka estävät äh, rahoituksen saannin äh, ja äh, tämä saattaa olla hyvinkin vaikeaa saada aikaan yksityistä rahaa mukaan ja kaksi vuotta sitten me päätimme että katsotaan mitä on saatu aikaan, aika paljon on saatu aikaan ja mitä edelleen pitäisi tehdä, kun katsotaan nyt niitä asioita, joita ei vielä olla ratkaistu ja tiettyjä ongelmia, joita on sen jälkeen tullut esiin. Ja niinpä me val- valmistelimme tämän edistymiskertomuksen ja haluaisin äh, nyt esitellä yhdessä kollegani professori Bodevikin kanssa, mitä on tapahtunut kahdessa vuodessa. Meillä on useita suosituksia, ne on otettu huomioon ja muutamat toimenpiteet, niillä ollaan jo oikealla suunnalla. Komissio on perustanut yhden luukun palvelun EU-hankkeille ja tällä tavoin edistetään teknistä tukea ja aivan yleisesti Euroopan investointineuvonantajien kautta. Samaan aikaan on muutettu valtionapusääntöjä, on yksinkertaistettu niitä ja tämän lisäksi on muutettu myös ryhmäpoikkeuskysymystä ja myös liikennehankkeissa on menty eteenpäin merkittävästi TEN-T-hankkeissa on päästy eteenpäin myös rahoitusmarkkinoilla, on uudistettu Solvenssi 2 asetusta ja Basel kolmosta ja tällä tavoin on saatu kannusteita pitkän aikavälin investoinneille ja pankeille ylipäänsä. Tämän lisäksi olemme tyytyväisiä siihen, että saadaan aikaan selkeämmät puitteet julkis-yksityishankkeille ja eh, on saatu myös suuntaviivat aikaiseksi. Mitä tulee rahoitusinnovointeihin, eh, tässä on ensimmäinen eh, haaste jo heitetty ja on tietyt välineet myös liikennealalla ja tässä on myös vastaava asetus. Tällä tavoin me olemme oikealla tiellä, mutta tämä on vasta pitkän tien alku. Meidän täytyy mennä eteenpäin ja saada aikaan investointeja liikenneinfrastruktuuriin ja tämä on yksi meidän Yksi kysymyksistä, joihin edistymiskertomus keskittyy. Päälinjat ovat seuraavat. Meidän pitää vahvistaa meidän hankkeidemme laadukkuutta ja tällä tavoin saadaan mukaan myös yksityisiä sijoittajia hankkeisiin. Meillä on melkein 3000 hanketta, meillä on valtavasti tarpeita rahoituksellisesti, 500 miljardia 2021 ja 30 ainoastaan ydinverkkoon. Lisätoimenpiteitä tarvitaan vielä, jotta saadaan mukaan myös pienempiä hankkeita. Siinä on korkeat hallintokustannukset esteenä. Ja nyt meillä on myös lisävaroja, joita saadaan aikaan esimerkiksi niin, että sovelletaan saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa periaatetta ja tällä tavoin käytetään myös eurovinjetti välinettä. Me haluamme myös ottaa sisäisen käytön REM ja lopuksi vielä me olemme sitä mieltä, että muita lähteitä voidaan käyttää myös niin, että käytetään myös päästökauppajärjestelmää. Yleensä ottaen olemme sitä mieltä, että yksinkertaistettu raho- varainhoitoasetus saattaa parantaa myös sitä, että jäsenvaltiot voivat paremmin käyttää EU-välineitä. Ja nyt annan puheenvuoron sitten professori Bodevikille. Hän voi viedä päätökseen tämän osuuden. Dear chairwoman. Kiitos puheenjohtaja Rova Delli. Arvon parlamentin jäsenet, on suuri kunnia olla täällä tänään. Professori Sekki jo antoikin teille yleisluontoisen katsauksen eristyskertomukseen ja kertoi lukuisia suosituksia, jotka ovat kertomuksessa mukana. Haluaisin keskittyä kahteen suosituksistamme, ne ovat erittäin tärkeitä meille. Ne liittyvät siihen, että pyritään yksinkertaistamaan menettelyitä. Se on kuitenkin hankintamenettelyistä tai lupamenettelyistä. Minun käytäväni yhteydessä on kahdeksan kriittistä räjähtyvää paikkaa. Yksi näistä on tieyhteys Boronaan ja Viinin välillä. Toinen Tsekin maalla, toinen Viinissä. Tämä on tärkeä pullonkaula. Tämä haittaa juohevaa liikennettä Itävallan puolella. On pyritty parantamaan jo tätä pikatietä. Tämä on yhteisrajoitettu verkkoneuvopavälineestä, mutta Tsekin puolella edelleenkin on vaikeuksia saada päätökseen ympäristövaikutusarviota ja lisäksi on ollut vaikea saada riittäviä luuppia hanketta varten. Eurooppalaisena koordinaattoreina olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja. Siitä huolimatta viiveitä on esiintynyt ja yksi tärkeimpiä syyntä on ollut koordinaation puute, sen kun on kyse maankäyttöluvista ja eri arvioista – ja rahoituskysymystä eri maissa. Tämä on tyypillinen tilanne monilla, monissa rajat hankkeissa. Olipa sitten kyse suurista tai merkittävistä rajat hankkeista, kuten Brennerin sola tai Via Baltica. Kun pyritään yksinkertaistamaan lupamenettelyitä ja hankintamenettelyitä, tämä on avainasemassa, kun pyritään menestyksekkäästi pistämään täytäntöön TNT-politiikkaa. Tämä on se syy, miksi pidämme erittäin hyvänä sitä, että MOVE-pääosasto on vastannut meidän suosituksiimme ja järjestänyt tutkimuksen, joka selkeästi antaa osviittaa siitä, kuinka voitaisiin yksinkertaista helpottaa menettelyitä. Hienoa, että komissio otti kolmanteen liikkuvuuspakettiin mukaan ehdotuksen, joka liittyy siihen asetukseen, jolla pyritään, pyritään yksinkertaistamaan säännöksiä, jotta voitaisiin nopeasti pistämään täytäntöön yhteisen edun mukaisia Euroopan laajuisia liikennehankkeita, liikenneverkostoja. Nopea vaikutusarvio on nyt valmistelun alla – Yksi ajatus, joka liittyy tähän tutkimukseen ja jota voimakkaasti tu- tuemme, on, että luotaisiin yksi yhtenäinen lupa viranomainen TNT-hankkeita varten. Esimerkiksi EUlla voisi olla suurempi rooli silloin, kun uuden tarkastellaan hankkeita ja annetaan kehityslupia valikoiduille TNT-hankkeille – Ainakin se, että luvat, jotka suoraan liittyvät EU-lainsäädäntöön, olisivat tämän luvaviranomaisen alla. Vaihtoehtona olisi luoda yksi yhteinen kansallinen viranomainen, joka toimisi jonkinlaisena yhden luukun järjestelmänä silloin, kun hankkeiden eteenpäin viejätä haluavat näitä lupia hakea. Kummassakin tapauksessa ehdotamme, että asetetaan konkreettiset aikarajat, jonka sisällä menettelyt hoidetaan kuntoon. Ja jotta voidaan nopeuttaa menettelyitä, ehdotamme, että lukuisia lupia voitaisiin ryhmittää määritellä, ryhmittää yhteen ja myöskin laadulliset standardit silloin, kun arvioidaan yksittäisiä kriteereitä paranisivat. Tämä on erittäin tärkeää. Eikä tällä ei pyritä madaltamaan standardeja päinvastoin. Ja kun tulee, mitä tulee ympäristövaikutusarvioihin, ne ovat erittäin tärkeitä erityisesti rajatyötteissä konteksteissa. Tässä kohdin meidän täytyy tehdä vielä paljon työtä, että voidaan yksinkertaistaa erilaisia kansallisia menettelyitä ja virtaviivaista niitä niitä toisiinsa. Niitä saadaan aikaan yksi aina yhtenä ympäristövaikutusarvio. Tämä merkittävä tavalla vähentää tähän täytäntöönpanoon menevää aikaa. Arvon jäsenet. This was to give you a first glimpse. Tämä on vain ensimmäinen katsaus siihen, mitä me ehdotamme erityiskertomuksen yhteydessä. Nyt sen lopuksi vielä antaa seuraavan lausuman. Eurooppalaisen koordinaattorin olemme tehneet intensiivisesti työtä viime vuosien aikana ja analysoineet, että siitä kuinka voitaisiin luoda vakaa, kunnollinen hankkeiden toteuttamissa putki ikään kuin TNT-hankkeita varten. Suuret investointitarpeet voidaan toteuttaa vain siksi siten, että on vahva investointisuunnitelma Euroopassa. Tämä meidän kantamme. Tämä koostuisi kolmesta elementistä. Ensinnäkin tarvitaan eh, tukielementti, joka olisi vakalla pohjalla. Ja hankkeita pitäisi rahoittaa siellä, siellä on kaikkein suurin ihon lisäarvo, kuten rajat ylittävät hankkeet ja hankkeet, jotka poistavat puuttuvia yhteyksiä ja pullonkauloja käytävillä. Nämä voidaan toteuttaa pelkästään, mikäli on vahva tällainen tukielementti mukana verkkojen Toiseksi tarvitaan EU-rahoitusvälineitä, hyvin suunniteltuja sellaisia, joita voidaan käyttää tulia keräävällä tavalla rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää esimerkiksi sellaisten hankkeiden edistämiseksi, joista voidaan saada hyötyä jatkossa. Se täytyy parantaa kapasiteettia esimerkiksi lentokentillä ja satamissa. Täysinkin tätä voidaan käyttää. Ja kolmanneksi, TNT-hankkeet voidaan toteuttaa vain ainoastaan, mikäli yhdistetään erilaisia rahoitusmuotoja. Tämä blending-kysymys siis. Jotkut voidaan toteuttaa vain näin. Blending eri rahoituslähteen sekoittaminen erittäin tärkeää siirtymäkaudella hankkeiden yhteydessä, jotka eivät täysin luota pelkkiin tukin, mutta eivätkä myöskään ole sellaisia, joita itse rahoittaa itsensä. Verkkojen Euroopan välineen blending väline, joka nyt on sulkeutumassa, oli erittäin mielenkiintoinen hankkeiden toteuttajan kannalta ja kysyntä oli valtavasti. Tällainen blending-väline liikennealan investointeja varten pitäisi ottaa yhdeksi pysyväksi välineeksi jatkossa. jatkossa. Tasapainoinen tukien, rahoitusvälineiden ja eri tukimuotojen yhdistämistapa on kestävä pohja tulevalle rahoitukseen. Tämän pohjasta teemme työtä ja toivottavasti voitte tukea meitä tässä. Kiitoksia. Merci beaucoup pour vos Kiitoksia kovasti esityksestänne. tänne sen viidettä puhetta annan puheenvuoron heti herra Groschille. Olkaa hyvä. Saatte viisi minuuttia. Yes. Kiitos kovasti rouva puheenjohtaja. Tiedoksi siitä siis, miten nämä käytöt kehittyneet, edistyneet ja myös omastani niin sitten ehkä mä enemmän. Eli kolmas työsuunnitelma, työohjelma on päättymässä kolmannen sukupolven ohjelma ja kaikille käytäville No, niillä on hankelista, jotka on otettu hankkeet, jotka voidaan toteuttaa tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa, että horisontti 2020 näkymiin ja sitten myös 2030 horisontissa on tärkeää myös näissä työohjelmissa, että katsotte, mitä kriteerejä on näihin suorituskykyindikaattoriin liittyen, ja pitää katsoa, miten on oleellisesti sillä käytävän ydin, lisäarvohan on juurikin tuo näkyy Mä mutta pitää että on yhteisiä eurooppalaisia kriteereitä, jotka kaikki hyväksyvät, joten tämä on tärkeä aspekti. Kolmas asia, jota olemme myös tutkineet tarkkaan, on, että pitää nyt verkkojen Eurooppa ja eh, sanamuotoja pohtia rahan kautta, mutta myös puhua investoinneista, investoinnista ilmaston osalta ja sitten myös pitää puhua uusiin teknologian investoimisista. Nämä ovat tärkeitä osatekijöitä 130 näkymiä. Haluamme saavuttaa 30 miljoonaa, tai siis 13 miljoonaa työpaikkaa korjaa puhuja per vuosi, kun toteutetaan runkoverkko, no, ilmasto osapuolet, tai siis on aspektit niitä muutkin puhujat vielä sitten korostavat, jos katsotaan nyt sitten idän itäisen välimeren käytävä, joka alkaa Romurista, joka laskeutusten Ateenaan asti ja myös Kypros kuuluu siihen. No tässä konkreettisesti on näistä 15 hanketta yhdeksässä valtiossa. Ja on siitä käytäviä, jotka kulkevat useamman läpi. No tämä OM-käytävä, sinne on 115 hanketta. Aina ne eivät ole suuria hankkeita, tiedän, että kollegat ovat tästä kiinnostuneita, joten meillä on 22 prosenttia hankkeita, joiden arvo on 1-5 miljoonaa euroa. Eli tuo lähestymistä tapa on se, että siinä eivät, eivät ole suurimmat hankkeet, vaan lisäarvoahan tulee juuri. No siis neljä hanketta on rajat ylittäviä hankkeita ja lähes 40 prosenttia on rautatiehankkeita. Palaan tähän myöhemmin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että OEM-käytävällä saadaan rah- suoraa rahoitusta, niin teette, että globaalisti on saat liikkeelle lähes 92 prosenttia prosenttia noista käytettävissä, varo- käytettävissä olevista varoista OEM-käytävälle. Se on noin 2 miljardia euroa suoria investointeja, jos ajatellaan avustuksia. No kaikissa raportissa näitä tällaisia mielenkiintoisia karttoja. Tässä esimerkiksi rautateitä, tässä näette OEM-käytävään, no vihreät osiot, ne no, ovat täyttäneet jo kriteerit ja punaiset osiot, siellä pitää vielä tehdä töitä, samaan näkee myös jos käydään sisävesiliikennereitä. Tässä olisin alleviivata esimerkiksi sitä, että olemme saaneet sopimuksen aikaan. Se perustuu Gesamtkonzept LBn, josta keskustellaan Saksassa. Tsekin tasolla tässä myös mukana. Me haluamme, me voimme saavuttaa tavoitteesta, että pidetään yllä säveliikennettä tuolla alueella. Tiedostan, että tämä 2,50 metriä, siis nämä kriteerit täyttyvät Koordinaattoreina joskus olemme joustavassa vuoropuhelussa kriteerien osalta, mitä tulee investointeihin, kaikissa kertomuksissa, kaikissa hankkeissa. Näette myös kartan, joka näyttää, mihin investointeja on tehty ja kuinka paljon. Sosiotaloudelliset faktat sitten. No, tämä on hyvin tärkeä luku, jos ajatellaan käytäviä Kuten sanoin jo alustuksessa, tässä ei puhua vain rahoitusta, mikä kiinnostaa meitä, vaan myös vaikutus, esim. BKT, -hen. haluamme, että lisät, tai siis laskemme, että 511 miljardia lisätä tulee 30 näkymiin, ja sitten työpaikka luodaan myös. Tämä lisäarvo on hyvin tärkeä koordinaattoreina. Meitä kiinnostaa myös muut kuin rahoitusaspektit, ja minua kiinnostaa tietysti tuo rajat ylittävä aspekti, joten olemme tehneet analyysiä, olemme käyneet läpi kaikki rajat ylittävät ongelmat, jotka eivät liity rahoitukseen, vaan teknologiaan esimerkiksi, yhteen toimivuuteen, toisaalta ja toisaalta sitten nämä operatiiviset seikat, tai se, että miten teknologia kehittyy alueella. Tässä on käyty nyt sitten läpi näitä aspekteja. Tässä että tämän kuvan, joka osoittaa, missä ongelmia on. Tämä on absurde minusta, että investoidaan ensin miljardi euroa, jotta tunti tulee korottua matka vaikka sitten 10 tuntia tietyllä paikalla odotusaikaa se, hallinnollisiin syihin, joten tämä lähestymistapa on tärkeä myös lopuksi. No minkä takia uusi jopa välineen on kollegat tätä korostivat jo ensinnäkin meille on 40 miljardin arvosta hankkeita kaksi. Rajat ylittävä näkökulma on, tapa on jatkossakin tärkeä kolme. Tulevaisuudessa pitää lisätä runkoverkon ja kattavan verkon välisiä yhteyksiä ja sitten nämä kaupunkien solmukohdat, no, joita myös huomioon ovat tärkeitä, kun puhutaan siitä, että 20 prosenttia ihmisistä asuu kaupunkisolmukossa sitten lopuksi pitää myös niin kuin kollegat sanovat rahoituspuolella, että pitää katsoa rautatie- ja liikenteessä, että ilman suoraan rahoitus tietyt hankkeet eivät toteudu ja ilman rajat ylittäviä investointeja hankkeita ei myöskään voi sitä takia tuolla välineellä on tärkeä osa tulevaisuudessa. Se on tärkeä taloudelle, liikenteelle ja myös ilmastonmuutoksen osalta. Kiitos, herra Grosch. Jatketaan. Edustaja, tai herra Vink, olkaa hyvä, viisi minuuttia. Herra president, äh, <clears throat> members of parliament. Äh, Puheenjohtaja parlamentin jäsen, milloinkin on ilo ja kunnia tänään kommentoida sitä, missä nyt ollaan kuuluisen e RTMS-hankkeen suhteen. Monet ihmiset ovat kuulleet asiasta, mutta harva ihminen ymmärtää tarkalleen, mitä sillä tarkoitetaan. Joskus vaikuttaa siltä, Voisin vain sanoa, että käytännössä nyt puhutaan erittäin konkreettisesta asiasta sikäli, että tänä päivänä kilometrin määrä, joka kuljetaan järjestelmän piirissä, on noin 4000. Vuonna 2023 on tarkoitus noin 70 000 kilometriä saada tämän järjestelmän piiriin. 17. 1.7 oli tämä luku. Tärkein havainto on, että 23 eri järjestelmää Euroopan unionissa on voitu korvata yhdellä järjestelmällä. Ja nyt tämä järjestelmä on kaikkien jäsenvaltioiden yhdessä hyväksymä ja sitten yhdessä sovittu. Tämä on ainutlaatuinen eurooppalainen merkinnäntöjärjestelmä, yhteinen sellainen. Meillä on myöskin vakaa sertifiointijärjestelmä baseline kolmosesta varmaan olette kuulleet, mutta sen lisäksi olemme ottaneet huomioon sen tosiasian, että jossakin jäsenvaltiossa on tehty investointia baseline kakkosen ja yhteen sopivuus kakkosen ja kolmosen välillä, joka on standardijärjestelmä, on tämä kolmonen, niin mitä täytäntöpanon puolella tässä on melkoisen paljon panostettu. Nyt on tarkoitus hyväksyä neljännen rautatiepaketin tekninen pilari, jota voidaan tukea täytäntöönpanoa silloin, kun se on spesifi- spesifikaatioista järjestelmässä. Virastolla on valtaa ja valtaa myöskin varmistaa yhteen toimivuus. Se työ, mitä on tehty, että voidaan varmistaa, että todennäköisesti pystytään tämä toteutte, toteuttamaan tämä hanke, niin olemme asetteen työtäkin erittäin kunnianhimoisia tavoitteita, joihin pyritään tietyssä aikataulussa Meillä on myös kirjataan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jota me noudatamme sen osalta, mitä pistetään täytäntöön, mitä suunnitellaan ja mihin mennessä kaikki täytyy saada kuntoon. Toinen seikka, jonka olemme tehneet, koska nyt ei ole pelkästään teknisestä asiasta, vaan myöskin rahoituksesta kysymyksestä, yleisiä siis liike-elämän tapauksia, joissa käytävän yhteydessä rahoitus on ollut perusteltua. Jotkut ovat katsoneet, että pitäisi saada voittoa hankkeesta jäsenvaltioiden tasolla, mutta kun tarkastetaan koko käytävää, investoinnit ovat joskus perusteltuja, joten tehdään, Mitä hyötyä sitten ollaan nyt saamassa? Ensinnäkin kapasiteetti kasvaa, kun otetaan käyttöön järjestelmä. Kymmenen vuotta sitten, kun aloitettiin tämä työ, puhuttiin 14-15 prosentin kapasiteetin kasvusta tänä päivänä. Kun tarkastetaan näitä liikenneman tapauksia, konkreettisia tapauksia, niin 30-40 prosentin luokkaa on nyt tämä tilanne jopa enemmän. Entä sitten luotettavuus ja junien täsmällisyys, aikataulun pitävyys? Esimerkiksi Berliini-München yhteys, joka otettiin käyttöön, siellä on paremmin pysytty aikataulussa kuin vanhan järjestelmän piirissä. Myöskin ylläpitokustannukset ovat vähentyneet, koska on baseline kolmosen ollessa käytössä lisäinvestointeja ei tarvita, koska on tämä yhteinen merkintöjärjestelmä Ja turvallisuus on myöskin parantunut. Nyt ei puhuta kaista kolmesta prosentista, vaan pikemminkin luvuista, jotka ovat paljon paljon korkeampia. Toinen seikka, joka se mainitaan, että tietystikin nyt on kyse suurin osa investoinnista. Matthew Crush puhui omasta käytävästään, mutta mä, mitä hän sanoi, pitää paikkansa muidenkin käytävien kohdalla. Se, mitä meidän täytyy tehdä toimivuuden varmistamiseksi, on tietystikin se, että meillä on yksi osa toi yhteen toimivuutta, tämä ERTMS-järjestelmä, mutta muitakin toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön, jotka eivät maksa yhtä paljon kuin nämä investoinnit, jotka mainittiin. Voidaan merkittävällä tavalla parantaa yhteen toimivuutta muillakin keinoin. Voipa sitten kyse rajat ylittävistä yhteyksistä tai luvanantomenettelyistä, lupamenettelyistä. Joskus tarvitaan raskaat lupamenettelyt, jotta saadaan juna kulkemaan esimerkiksi Saksasta Belgian tai alkomaihin. Ja sitten junien pituus. Mikäli junot ovat keskimäärin 450 metriä pitkiä, pienellä investoinnilla saadaan jopa 740 metrin junia aikaan. Tämä on suoraa hyötyä ja kustannukset vähenevät samalla. Ne ovat tiettyjä läpimurtoja. Läpimurtoja on myöskin tulossa investointisuunnitelmien kautta. Nyt ollaan hyvin kriittisessä vaiheessa, ratkaisussa vaiheessa – parointi jäsenen hausen tehdä yhden selväksi. Antakaa meille keinot, jotta voidaan päästä eteenpäin ja toteuttaa se, mitä on suunniteltu vuoteen 2020 mennessä. Miksi 2023? Voimme osoittaa, että tekniseltä kannalta katsottuna ja operatiiviselta kannalta järjestelmä toimii ja se tuo tulosta. Ja olettaakseni vuoden 2023 jälkeen vuoteen 2030 mennessä pistään täytäntöön tätä kaikkia käytävänkin yhteydessä 2018-2023 yksi kausi päättyy. Tämä on minun vetomukseni teille, jotta voidaan edetä. Meillä on erilaisia hankkeita, erilainen hanke, joka tulee yhdistämään Euroopan unionia. Ja se tulee merkittävällä tavalla parantamaan liikkuvuutta ja myöskin tuo mukanaan säästöjä, myöskin rahtipuolelle. Siksi minä pyydän, antakaa meidän jatkaa tätä työtä, koska me tiedämme, mitä me teemme, tiedämme, mihin suuntaan me mennä ja tiedämme, milloin tämä kaiken pitäisi olla valmiina. Merci beaucoup. Kiitoksia. Herra Vink. Seuraavaksi Katrin Trautman viisi minuuttia. Ilman mikrofonia. Um, to begin the aivan asu, aluksi tässä äh, pääasiallinen hanke äh, Pohjanmeri äh, Baltian. Me olemme tehneet sopimuksen jo Baltian maiden kanssa ja nyt ollaan suunnitteluvaiheessa ja päivitetty CBA Baltian maissa. Meillä on nyt saatu tukea 1,6 miljardia rahoitusta, joka on sijoitettu Baltian maihin Puolan infrastruktuureihin 3,1 miljardia eh, verkkojen Eurooppa-välineen eh, rahoitusta. Eh, nyt 2019 mennessä voidaan käydä katsomassa, miten etenevät työt tuolla Amsterdamin tienoilla. Ja nyt 23 hanketta on meneillään ja tästä nähdään, että tosiaan innovaatioita on. Nyt on nähtävissä, että käytävä on vaikuttanut myös siihen, että talousaspekti vahvistuu. Se vaikuttaa työpaikkoihin. Kaksi miljoonaa työpaikkaa vuodessa 2030 mennessä. Ja nyt on nähtävissä, että käytävät voivat saada aikaan innovaatiota myös niin, että otetaan käyttöön teknisiä haasteita. Tente käytävät voivat johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja niitä koordinoidaan rajoja ylittävästi. Meillä äh, on useita lippulaivahankkeita, ITS, äh, tieturvallisuus, kestävä äh, rahti esimerkiksi useissa käytävissä niin, että haluamme kehittää näitä uusia teknologisia ja organisatorisia haasteita ja ratkaisuja myös äh, kaupunkialueiden äh, ratkaisut ovat äh, pitkälle meneviä, digitaalinen integroitu kaupunkiliikenne ja innovatiivinen teknologia, organisointi, automaattiajo ja muut. Tietenkin se, että käytetään pieniä kaupunkitiloja älykkäästi. On erittäin hyvää yhteistyötä nyt kaupunkien kanssa. Me olemme ottaneet käyttöön myös vaihtoehtoinen polttoaine, infrastruktuurin TNT-verkot voivat helpottaa sitä, että vahvistetaan Euroopan lainsäädäntöä, käytetään hyvin EU-rahoitusta ja vaihtoehtoinen polttoaineinfrastruktuuri otetaan käyttöön. Nyt me olemme saaneet äh, kahdenvälisistä hankkeista kokemusta ja äh, tässä mukana ovat myös puhtaat ajoneuvot. Nyt täytyy katsoa hiukan laajemmin, jotta voidaan äh, varmistua siitä, että saamme kattavamman näkemyksen kolme esimerkkiä. Eurooppa E ja se on 13 ähm, jäsenvaltiossa kaikissa käytävissä, ähm, myös OEM johtava, ja siinä on hankkeita 23 Euroopan maassa. Sitten on Mega E, 200 äh, äh, latausasemaa ja 13 äh, jäsenvaltiota ydinverkko käytävissä ja eh, siinä on myös useita operaattoreja eh, ja saadaan aikaan eh, toimia 20 maassa. Ja sitten Rotterdamissa Remet Bus 2, siinä nimenomaan no, Rotterdamin ympärillä nollapäästötavoitteet. Ja nämä kolme hanketta ovat nyt allekirjoitusvaiheessa. Mitä odotamme verkkojen Eurooppa-välineeltä? Sillä on merkittävä rooli silloin, kun puhutaan kestävästä, rajat ylittävästä hankkeesta. Se pitää säilyttää, jos haluamme saada aikaan yhteiset tavoitteemme. Äh, turvallinen, kestävä, älykäs ja tehokas äh, TNT-järjestelmä äh, Tällainen tavoite on jatkossakin oltava ja tämä kun yhdistetään muihin EU-välineisiin, siitä on hyötyä hankkeille, jotka saavat aikaan tuloja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä niin, että käytetään innovatiivisia ratkaisuja. Sitten ei-perinteiset hankkeet edistäjät, esimerkiksi liikenneala, Ähm, energiantarjoaja, ähm, liikkuvuus, ähm, palveluntarjoajat, logistiikka äh, ja mukana on myös julkisia ja yksityisen alan toimijoita, joten äh, tässä siis minun huomioni. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Merci beaucoup, Madame Catherine Trautmann. Kiitoksia Katri Trautman. Sitten viimeinen puhuja. Viisi minuuttia. Herra Balas, olkaa hyvä. Merci, madame la... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä vastaan Pohjanmeri-Välimeri käytävästä NS-medistä, joka alkaa Belfastin niin utuisesta pohjoisesta Glasgow Edinburgh ja sitten menee ihan tuolle Marsen aurinkoisille rannoille asti. Pariisin Lille, ovat mukana Luxemburg, Belgia ja Alankomaat ovat myös tuossa reitin varrella. Tämä on äärimmäisen tiiviisti asuttu alue, sillä kuusi jäsenvaltiota – Niissä on 20 prosenttia kokonaisväestöstä, puhun siis e- kaikista esivaltioista, 26 prosenttia BKTstä, mikä näkyy siinä, miten paljon näitä yhteyksiä on, kuten pitkiä yhteyksiä on. Tässä on alue siis kyseessä, jossa on lähes 7000 kilometriä rautateitä, lähes 4000 kilometriä vesiväyliä, saman verran teitä, 21 suurta, merisatama 25, runko sisäsatamaa. Meillä on hyvin kunnianhimoinen työohjelma. Juuri kolmannen luonnoksen sain tehtyä. Siinä puhutaan laajoista perspektiivistä 305 hanketta ja globaalimmiset tarpeet lähestulkoon 70 miljardia euroa tärkeimmät kysymykset. Ihan nopeasti pari esimerkkiä. Seine Schelde yhteys tuottu kuuluisa hankkeesta pitää päivittää. Pariisi, Dönkerke, Belgia, Alankomaat, reitti, jota luodaan. Sujuva rautatieverkosto sitten myös sisävesiliikenteen, ne yhteykset, räätyytyvät yhteydet ja kaikki, monet muut sitä tietää, että tässä on paljon vesihankkeita, joka on mukana sillä käytämme 70 prosenttia rahasta, joka on käytössämme sisävesi, liikenneväyliin ja merisatamiin. Monenvälisyys on hyvin lähellä sydäntäni ja se on lempi aiheeni. Tämä tuo uusia ulottuvuuksia, uusia tavoitteita ja uusia tuloksia työhömme. Käsittelemme samaan aikaan ja haluaisin sitä ensimmäistä kertaa – EU-liikennehankkeiden historiassa läheisessä yhteydessä rautatie, tie, sisävesiväylä, merisatama, lentoliikenne otetaan myös tässä huomioon ja muut. Ja otamme muassa yhteydettävyyden, sisävesiliikenneväylät, sitten myös sillat otetaan mukaan ja sisävesi, merisatamat, kaikki on yhteenliitettyä. Tavoitteita on useita, monenvälisyys, siihen kuuluu muun muassa rajat, yrityspaikat, yhteydet rautatie ja muiden tapojen välillä. Sitten älyliput ovat esimerkiksi mukana. Modernit vaihtoehdot ja esteettömyys pitää ottaa huomioon. Tuotettavuus, modaalimuutokset, liikenneväliväiset muutokset ja pitää siirtyä teiltä rautateille ja sitten kotisavesiliikennettä myös ja niin edelleen. Ja tietysti tässä käsitellään myös näitä kaupunkisuunnitelmakohtia, mutta myös muitakin ruuhkapaikkoja. Pitää näitä pullonkauloja poistaa ja viherryttää ympäristöä. Lisäisin, että 2018 vuosi on monivälisyyden vuosi DG Move-pääosastolle, joka korostaa erityisesti tuota hyvin tärkeää aspektia. Ja lopuksi yksi suurimmista huolenaistamme, joka on ainutlaatuinen – EUn historiassa, mutta myös liikennehankkeiden historiassa puhun Brexitistä. Minä edustan tässä yhtä ja ainutta käytävää, johon kuuluu yhdistynyt kuningaskunta. Ja monta brexit elementtiä on edelleenkin avoinna. Näin olemme keskittymme kysymyksiin, kuten se, että miten voidaan välttää uudet esteet teillä liikenteessä, siis jos ajatellaan Irlannin rajaa, miten voidaan säilyttää tai jopa parantaa tuota maarajaa Irlannin, tai siis miten voidaan lisäksi Irlannin ja Euroopan välillä parantaa, miten voidaan yhdistellä Colin Brian Simpsonin kanssa noita merten valtateitä, ja yritämme edustaa huolimatta kaikista hankaluuksista idean siitä, että integriteetti ja jatkuvuus tuolle käytävälle pitäisi pitää yllä niin paljon kuin mahdollista. Tietysti se riippuu tulevista rahoitusjärjestelyistä yhteenkuningaskunnan ja muun EUn välillä. Rakennamme tulevaisuutta ja yritämme päästä yli tuon tyyppistä ongelmista, mutta myös siitä, että hallitukset vaihtuvat jatkuvasti, sillä me edustamme pitkän aikavälin EUn intressejä ja olen vakuuttunut siitä, että Pohjanmeri välimerikäytävä on hyvä esimerkki tästä. Lopuksi tämä on käytävä, joka liittää yhteen tai joka on mukana neljässä muussa, tai liittää neljä käytävää toisiinsa. Siinä on paljon tällaisia risteys, ristymä, yhtymäkohtia. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup, monsieur Palas. Kiitos herra Palas. Sitten otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä ja otetaan Wim van de Kampista pahoittelut, sillä työllisyysvaliokunnassa minua kaivataan. Silloin tuo liikkuvuuspaketti mitä puolustaa, joten varapuheenjohtaja herra Rike johtaa keskustelua, mutta palaan sitten. Joten älkää olko surullisia, puheenvuoron saa Wim van de Kamp neljä minuuttia enintään. Ähm, mevrouw de voorzitter. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. On suuri kunnia, kun paikalla on tentee hankkeiden koordinaattoreita. Hienot olette täällä tänään. Erityisestikin katson, että TNT on yksi parhaimpia Euroopan unionin hankkeita koskaan. Kenmies koordinaattoreiden kollegio on tärkeämpi kuin komissio itse näissä kysymyksissä. Ainakin kun on puhunut herran Palasin kanssa, joka sanoo, että kansalliset hallitukset ovat ohimeneviä, mutta korreatorit ovat ja pysyvät. Tämä oli tärkeä viesti. Hallitukset vaihtuvat, korreatorit eivät. Unionin pitäisi tehdä enemmän ja puhua vähemmän. Vien vähän on tuloksia. TNT-hankkeet juuri nimenomaan tuovat mukanaan tuloksia. Ja kun ensimmäistä kertaa tutustuin TNT-hankkeisiin, niin äh, lähinnä olin tekemisissä rautateiden kanssa. Nyt äh, kestävyyden kanssa on ongelmia ja digitalisointi on suuri haaste myöskin mutta tänään ei kukaan puhunut vielä toistaiseksi liikenteestä palveluna. Viime viikolla hyväksyttiin CITS-mietintö. liikennellä on tapa hyvin paljon kehitystä, kun on kyse palveluista. Tämä ei niinkään ole asia, jossa syntyy lisää infrastruktuuria niinkään, mutta mikäli katsotaan, että liikennekatot ovat palvelus, niin silloin ehkä entäs paremmin omaksuttaisiin ja otettaisiin omaksi, mikäli nähtäisiin tässä valossa. Herra Podevih puhui edistyskertomuksesta. Olen erittäin pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne, kun te pyritte yksinkertaistamaan menettelyitä. Otetaanpa esimerkiksi TNT-hankkeiden tukihakemukset Mikäli kansallisella tasolla toimii jokin asia, ei se tarkoita vielä, että se toimii Euroopan tasolla. Monet hankkeet jäävät toteuttamatta. Ne ovat olisivat kuitenkin tärkeitä kansallisten kannalta, mutta joskus, joskus byrokratia oli jo raskasta hankkeet eivät toteudu. Sitten esirahoituksen merkitys. Onko esirahoitus TNT-verkostojen tai käyttäjien kannalta suuri menestys? Vai onko menestys vielä tulollain? Voitteko täsmentää hieman? missä vaiheessa ollaan. Ja erittäin tärkeä keskustelu tapahtuu yhteydessä myöskin verkkojen Eurooppa-keskustelu. Minun ajatusmaailmaani kuuluu se, että parasta olisi aloittaa lompaaminen jäsenvaltioiden puolella. Nyt kysyn teiltä, herra Bodevich. Oletteko keskustelleet rova Merkelin kanssa verkkojen Euroopan välistä? Onko herra Sekki puolestaan puhunut Italian nykyisen pääministerin kanssa? verkkojen Euroopasta. Kysyisin, onko te, Orova Trautman puhunut Macronin kanssa SEFistä, verkkojen Euroopasta, ja onko herra Krosh puhunut herra Michelin kanssa verkkojen Euroopan välinestä? Entä Unkarin edustaja? Oletteko te puhunut Orbanin kanssa asiasta? Ja herra Vink puolestaan, herra Fink, Tehän voisitte puhua yhdessä Kroshin kanssa, pääministerinen kanssa. Mikäli vartiovieriministerit eivät tue hanketta, eivät pääse puusta pitkään. Nyt täytyy todella kerrottaa kansallisella tasolla loppaamaan verkkojen puolesta, koska se on yksi parhaimpia hankkeita. Ja olisi hyvä, mikäli siinä saataisiin lisää rahaa korvamerkityksi myöskin alukehitysrahaston puolelta. Matthew Grosch, olen samaa mieltä teidän kanssanne, mutta herra Fink, RTMS on valtavan suuri hanke, loistava hanke, mutta hyvin paljon käytännössä on osoitettu kritiikkiä sen osalta, kuinka täytäntöönpano on toteutunut Alankomaissa. ERTMS-järjestelmä on sellainen, että äh, saksaisten kanssa haluttiin osamaan järjestelmä käyttää aiemmin Saksa, jotka mikä kiinnostuneet on uusi. Saksan hallitus onkin kiinnostavia asiasta. Kysyisinkin, kuinka E, puolella mennään eri nopeutta eri maissa. Mistä me johtuu? 700 miljoonaa euroa lisää kustannuksia. Kuinka on mahdollista, Rova Trautman? Onko hankkeiden toteuttajien puolella ollut ongelmia? Mitä te olette tehnyt asialle? Ja sitten Brexit-kysymys. Olin hyvin pitkälti teidän kanssa samaa mieltä, herra Balas, kun te sanotte, että TNT-hankkeet täytyy pitää yllä, mikä vain mahdollista. Kenties tämä ei riipu niinkään Barnierista, mutta ne täytyy pitää yllä. Ja yksi kysymys palasin esitykseen. Mo- moni, mu- multimodaalisuus. Olin hiljattain liikennevaliokunnan nimessä vierailu Sveitsissä. Siellä tarkasteltiin junien kulkemista Hotardin tunnelissa. Sveitsiläiset ovat eristäneet tätä 330 kolme euroa, 333 euroa on maksu. Monet eurooppalaiset kuljettajat käyttävät tunnelia hyväkseen, mutta eivät välttämättä junaa. Miten renkäätte tähän? Kiitos sitten Ajala Sender, viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. No, Ainakin äh, puolet tässä jo sanoi äh, herra Van de Kamp, mutta aivan ensiksi haluaisin kiittää näistä alustuksista koordinaattoreita ja aivan ensiksi äh, herra Bodevek, hän puhuu siitä, mistä löydetään rahat, joita tarvitaan. Haluaisin kysyä häneltä sen lisäksi, mitä nyt tiedämme, onko keinoja löytää varoja sen lisäksi, mitä tiedämme jo kaikissa näissä ajatuksissa, eurovinjet ja niin edelleen, me tiedämme, että eurovinjetillä on ongelmia ja ei välttämättä sitä kautta saada rahoitusta aikaan. Tarvitaan konkreettisia keinoja. Ja toiseksi tässä puhuttiin siitä, mikä on hyvä käytäntö, mutta kun puhutaan nyt näistä tulevaisuuden hankkeista, ajatellen Eurooppaa 2020 jälkeen, Erasmus Plus 2020, mutta kyllä tässä ei tällä hetkellä oikeastaan ole mitään vahvaa ehdollisuutta. Täytyy miettiä, millainen lisäarvo on koko tällä koordinoidulla toiminnalla e, verkkojen Eurooppa-välineessä. Ja sitten koska Brexitin kautta emme saa sataprosenttista budjettia, se tiedetään hyvin, ja tässä on hiukan nuotti muuttumassa, ähm, mutta tästä on tulossa hyvin vaikeaa. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt jo aloittaa se, että mietitään, että sen lisäksi, mitä äh, varoja tarvitsemme, meidän pitäisi äh, pyytää tiettyjä välineitä esimerkiksi neuvostolta, esimerkiksi rajat ylittävä lainsäädäntö, jonka kautta eurooppalaisilla hankkeilla on tietty eurooppalainen lainsäädäntö, joka on kansallisen lainsäädännön yläpuolella, eli se olisi pakollinen. Ja mitä tulee sitten Eh, varoihin, joita ei käytetä, joita palautetaan jäsenvaltioihin. Tämä on eh, sellaista rahaa, jota palautetaan ja se tulee verkkojen Eurooppa-välineeseen käytettäväksi. Ja sitten ESIR, eh, se mitä tässä nyt ehdotetaan, merkittävä osa siitä olisi korvamerkitty infrastruktuureihin tai liikenteeseen me voisimme jollakin tavoin miettiä sitä, miten voidaan tasapainottaa valtion apuja, ei valtion tukia, jotka ovat eurooppalaisille hankkeille. Siitä pitäisi olla lisää joustoa. Ja täytyy pyytää, että nämä maat, joilla on nämä vajeongelmia, esimerkiksi Ranska ja Espanja, meillähän on tässä ongelmia, siellä voitaisiin miettiä myös sitä, miten voitaisiin käyttää näitä kultaisia sääntöjä. Ainakin olisi tiettyjä pakollisia investointeja näihin hankkeisiin, jotka ovat jo käynnissä niin ettei törmättäisi näiden maiden vajeongelmiin. Haluaisin kysyä teiltä, pitäisikö nyt miettiä sitä, että pyydetään rahaa äh, ja tämän lisäksi myös neuvostolta velvoitteita, jotka auttavat täytäntöön panemaan näitä hankkeita. Niin kuin tiedätte, vaikka olisikin paljon rahaa, mitään ei tapahdu ainoastaan sen tähden, että meillä on äh, ongelmia lainsäädännössä. Ja sitten tulevaisuudesta eh, me emme ole eh, ottaneet huomioon kaikkea esimerkiksi eh, Granadan osalta. Ja tässä esimerkiksi työpaikat usein on sellaisia alueita, joissa ei ole vuosikausin junia eikä ole kunnon liikennevälineitä meillä pitäisi olla tietty tapa, eh, jonka avulla voidaan eh, katsoa, että meillä ei ole eh, isoja ongelmia, olipa kyse sitten runkoverkoista tai vesiliikenteestä. Ja sitten toisaalta pitäisi miettiä myös huoltoa näissä eurooppalaisissa verkoissa, sekin pitää muistaa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Ines. Sitten Gesine Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut, että en päässyt paikalle asti. Olen minun piti puhua näistä sisäisen liikennekysymyksistä muualla ja sitten vasta pääsin paikalle. Mutta sen takia voi kysyä paljon asioita. Ehkä Dominik voit myös käyttää tätä ALDE-koordinaattoria aika siis puheenjohtajana osittain. Mä on muutama asia, koska en nyt kuullut kaikkea, enkä halua kysyä jotakin, mitä on jo sanottu, joten ensinnäkin Rouva Trautman, niin nämä Baltian junakysymys kysymys on kovasti. Yleinen kysymys, josko tällä hetkellä olette tyytyväisiä tähän tilaan, nykytilaan? Me olemme katsoneet näitä kysymyksiä. Sama lähetti valtuuskunnan katsomaan tuota yhteyksiä, mitä yhteys tuolta meille tapahtuisi ehkä myös kaukana tulevaisuudessa nopeilla junilla. No se on kohdistunut kysymys, joka on sitten ERTMS valitettavasti. No Fink en kuullut sille, missä hän on siellä, mutta niin, että minun minulta kiinnosti aina kovasti että se parikin asiaa ensinnäkin. Mikä on Saksan tilanne? Onko tilanne tyttävästi Tiedän, että Saksa ja ERTMS. No olen saksalainen totta kai, mutta tiedän, että aina tila ei ollut parhaan esim. Esimerkiksi Itävalta on paljon kehittyneempi kuin Bayeri, tai on aina ollut. Onko tämä nyt muuttunut, parantunut, onko sinne kurottu umpeen tuota eroa, kiinnostaisi toiseksi. Tämä liittyy Brexitiin, ERTMS, ei ole on täytetään kaikkialla täysin. Miten pitkälti Brexit, jos se nyt toteutuu, olen optimisti, ajattelen vieläkin, että se voitaisiin ehkä kumota, mutta pitää nyt suhtautua siihen, että se tulee. Ja jos se sitten tulee, niin voiko niin, että rautatiejärjestelmien myötä että yhteiskunnan kanssa tulee ongelmia, koska siellä kehitys ei ehkä jatkuisi. Siinä kysymys liittyy ERTMS, ja siinä, no pysytään Britanniassa, herra Balash, No teilläkin Iso-Britannia on tässä suoraan mukana. Se tulee muuttumaan voimakkaasti, jos Brexit toteutuu, sitten tuo käytävä keskeytyy. Tiedän, että monet, no liikennealallakin ajatellaan, että Brexit ei voi toteutua koskaan siellä on se tuo keskeytys. Ja miten sitten, no ehkä et voi vastata tähän, mutta kuinka pitkälle uskotte, että Irlannille, no mitä Irlannit no tästä toivoa, että jos ne haluavat jatkaa näitä liikennereittejä ja läpi ilman, että tulisi lisähankaluuksia, niin miten se voisi toteutua? Minä en näe tässä ratkaisua, mutta että irlantilaisia tämä kiinnostaa kovasti. Siinäpä kaikki siinä en käytä vielä viittä minuuttia, mutta koska en välttämättä kuullut esityksiä kaikkia, niin lopetan tähän. Enkä toista enää mitään. Kiitos. Merci, Gesin. Kiitos, Gesin. Peter Lundgren, viisi minuuttia. Ei sitten Michael Kramer. Pahoittelut, Michael. Ja, ich möchte mich zunächst... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää kuuluista esityksistä. Nyt täytyy harrastaa hieman itsekritiikkiä että paikalla ei ole useampia meppejä kuuntelemassa näitä esityksiä. Periaatteessa nämä hankkeet koskevat kaikkia maita ja näin käytän hyvin paljon rahaa ja te teette ankarasti töitä näiden puolesta ja saatte hyvin vähän mitään palautetta. Tämä on hieman noloa nyt, että niin vähän meppejä on paikalla. Yleisesti ottaen koordinointi myöskin koordinaattorien kesken tarpeellista koska koordinointityössä on päällekkäisyyttä Voitteko kertoa hieman siitä, kuinka koordinointityö sujuu? Aiemmin jotain kritiikkiä tähän esitettiin. Kolme seikka vielä. Usein kuulun hankkeista, joita tuota Euroopassa rahalla, mutta kun on kyse ylläpidosta, niin rahoituksen saaminen on hankalaa. Eurooppalaisesta rahasta tehdään investointia pelkästään rakennuspuolen toimii, mutta ei ylläpitoa. Niin monella jäsenvaltiolla ei ole pitää riittävästi varoja pitää yllä niitä väyliä, joita on suurella rahalla rakennettu. Ja sitten herra Sekkille kysymys Eurovinjet-kysymyksestä. Euroopan rahalla on rahoitettu monia hankkeita, mutta mitään tietullijärjestelmää ei yleisesti ole käytössä. Sillä haluaisin saada aikaan. Mikä teidän kanteena on Jotkut maat sanovat, joillekin maille mikäli sanottaisiin, että saatte kyllä Euroopasta rahaa, mutta vain ja ainoastaan, mikäli otette järjestelmän käyttöön. Ja tunnihanketta voidaan rahoittaa vain ja ainoastaan, mikäli sitten tietyn määrä suuruista tietulia peritään, niin kuin Saksassa esimerkiksi. Miten suhtaudutte tähän? Herra Podevi, Tsekin ja Itävallan yhteydet ovat hankalat olen kuullut, että tierakennushankkeissakin on ollut ongelmia. Komission puheenjohtaja Juncker on sanonut Tsekeille, että ympäristölainsäädäntö ei meitä niinkään enää kiinnosta, kyllä se saadaan kuntoon. Ja minulla olisi monia kysymysmerkkejä tässä mielessä. No, puhuisin mielelläni komissaari Vellan kanssa, mutta hänellä ei ole aikaa tähän. Tämä on erittäin herkkä kysymys. Mikä tämä pitää paikkaansa? Se, että komissio tässä oikeasti rikkoo omia sääntöjään, niin voisitteko hieman kertoa meille tästä enemmän? valottaa tätä kysymystä. Minun kiinnostaa suosittiin. Matthew Grosh, 30 prosenttia rautateillä, se on aika vähän. Eikö totta? Miten päästään ilmastotavoitteisiin, mikäli liikenne on ainoa sektori, jolla päästöt kasvavat eivät vähene? Maanteihin investoidaan, mikäli maanteihin investoidaan ihan enemmän, ei mikään päästä tuon tavoitteeseen. Minua kiinnostaa tämä kysymys. Ja sitten kun on kyse rajatyöttäistä ongelmista, Minun mielestäni tämä ei ole pelkästään tekninen kysymys, on myöskin kysymys, johon tarvitaan poliittista tahtoa ja kyse on myöskin hinnasta. Mikäli menenkö Selicin esimerkiksi, matka, maksa maksaa vähän, mutta kun se kun menen rajan yli, Görlitsin saakka, niin sitten yhtäkkiä hinta kaksinkertaistuu. Pite, silloin rajat ylittävää liikennettä estetään tällaisella hinnoittelulla ja silloin he tavoitteisiin sen päästä. Karel Vink. Tietysti olemme erittäin iloisia siitä, että nyt on 17 000 kilometriä järjestelmän piirissä ja harmonisointi etenee. Se on onnistunut ja nyt ei ole enää niitä eroja, joita aiemmin oli ennen ERTMS-järjestelmän käyttöönottoa. Kysymyksiä, joka tähän liittyy, onko nyt Eurostatin puolella tämä kysymys vihdoinkin selvennetty, että ERA ja Eurostat puoltavat yhteen hiileen tiedonsaannin suhteen. Onko tämä saatu ratkaistua tämä ongelma? Saksassa on se ongelma, joka liittyy Bernin ja Münchenin välisen yhteyksiin. Alussa oli valtavasti ongelmia ja tästä syytettiin RTMS-järjestelmää. Uskoakseni se on ratkaistu tämä ongelma, mutta tästä kuusi mieleen myöskin enemmän. Katrin Trotmanille puolestaan toteaisin, että meitä kiinnostaa tietysti tämä Rail Baltica-kysymys. Olen kuullut että käytännössä kaikki nyt on päätetty, mutta mit, Viron kanssa, onko sillä ollut ongelmia, Pärnyn saakka kulkeva yhteys, onko tämä nyt saatu ratkaistua tämä ongelma? Ilomielen kuulisin tietoa. Peter Palac, 17 prosenttia sisävesiliikenteeseen ja merisatamiin. Tämä on mielenkiintoinen tieto. Tästä tulee esiin myöskin Brexit-kysymys vielä kerran, mutta en nyt sano sitä toista sitä kysymystä, koska sitä sanottiin. Ja kiitoksia näistä esityksistä vielä. Ihan varmasti pidämme jatkossakin yhteyttä toisiimme. Puheenjohtaja mikrofoni. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, well, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi Toivotan tervetulleeksi kaikki koordinaattorit. Kovasti pidin esityksistä ja minulla olisi pari kysymystä EUn naapuruusasioista, koska me puhumme paljon pullonkauloista eri jäsenvaltioiden välillä, mutta minua kiinnostaa, kiinnostavat myös rajat EUn naapurimaiden kanssa, itäisen kumppanuuden maat ja Länsi-Balkanin maat – Tästä syystä haluaisin tosiaankin äh, keskittää kysymykseni äh, ähm, rouva Trautmanille ja herra Grossille. Äh, nämä ovat ne kaksi käytävää, jotka ovat yhteyksissä noille alueille. Ensinnäkin mitä tulee Länsi-Balkanin kysymykseen, me varmasti muistamme kaikki, että jos itse muistan oikein, laajennettiin Euroopan laajuisia liikenneverkkoja Länsi-Balkanin alueelle ja tämä hoidettiin Viinin huippukokouksen yhteydessä niin sanotun Berliinin prosessin puitteissa. Ja tämä oli erittäin tervetullut ele ja askel koko aluetta ajatellen – mutta koordinaattoreina eh, mikä olisi tilanne? Oletteko nähneet mitään etenemistä Länsi-Balkanin osalta näissä käytävissä ja myös eh, itäisten kumppanuusmaiden alueilta? Eh, hyviä ajatuksia oli Moldaviasta, Ukrainasta. Miten olette nähneet asian paikan päällä, kun puhutte eh, eri osapuolten kanssa ja hallinnon kanssa. Tämän lisäksi melkein unohdin tämän asian, mutta oli huhuja siitä, että pitäisi laajentaa teidän valtuutustanne eh, Länsi-Balkanin maihin. Ja minä muistan, että herra Gross sanoi, että komissio sanoi asian olevan tekninen, niin että pitäisi päivittää tätä valtuutusta niin, että otettaisiin mukaan nämä aluelaajennukset. Tapahtuiko mitään tällaista Viinissä, koska minä en sitten enää seurannut tätä asiaa. Ja sitten herra Vinkille kysymys ERTMSstä. Me tiedämme kyllä, että eroja on uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä – liikennekysymyksissä. Mitä tulee ERTMSn käyttöön, onko nähtävissä eroja, mikä on tilanne Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden ja Länsi-Euroopan jäsenvaltioiden kanssa? Onko eroja ERTMSn käyttöönoton välillä? Kiitos. Kiitos sitten kolme minuuttia, herra Kirkhoff. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ο κύριος Βαντενκάμπ τα προσυ... Kiitos puheenjohtaja. Nyt toista mitä Vandenkamp sanoi, että samaa mieltä hänen kanssaan sen kiittää myös paneelia viimeiset kuukaudet. Kreikka oli rautatieverkostoa jättänyt kehittämättä. Siitä oli pikemminkin niin, että tieverkko oli kehitetty siis. Tässä on ollut erästä hallituksen klientelismia nyt 40 vuotta, mutta se on kuitenkin muuttumassa nyt. Meillä on kiinalaisia investoijia, saksalaisia toimijoita satamissa eri paikoissa. Meillä on nyt uusia hankkeita, jotta olisi yhteyksiä Tessalonikin, Aleksandropolin ja Bulgarian välillä, joten nähdään, että muutoksia on tapahtunut huomattavasti lisäksi yhteys Tonavan ja Daxio-joen välillä Kreikassa. Useita hankkeita siis on meneillään, jotka ovat kiinnostavia yksityisille investoillekin. Me olemme muuttumassa tähän asti. Nähtiin, että junat kulkivat vain ohi ja herra Kramer sanoi tuossa äsken. Hän sanoi ihan oikeinkin, että jos haluamme, että jos haluamme siirtyä tai liikkua, niin käyttäkäämme junia enemmän, joten astuvat muuttumassa tämän takia nämä käytävät sellaisina kuin ne on kuvattu Groschin toimesta. Ne pitää tukea sellaisina, meidän pitää päästä yli eri myöhästymisistä ja myös korta kaikkialla läsnä oleva byrokratiaa ja mitä tulee Balkanin alueeseen, Länsi-Balkanin alueeseen, no EUn ansiosta nyt nähdään, että ollaan menossa kohti ratkaisua. No on ollut näitä ongelmia, joita on ollut entisen Jugoslavian tasavallan kanssa. Yritämme myös päästä yli Albania-ongelmista EUn avulla siis. Tässä kysymyksessä tarvitaan muassa tuohon talousalueeseen. Me olemme siis äh, par aikaa auttamassa EUta sen ponnisteluissa. No sen prioriteettejähän ovat muun muassa liikenne Länsi-Balkanissa. Ja haluamme, että nuo maat liittyvät EU, se on tärkeä myös minun maalleni. Toivomme, että nuo lykkäykset, joita on nähty Romaniassa, Bulgariassa, mitä tulee Kreikka yhteyksiin muun muassa, että niistä voitaisiin päästä yli. Kiitos. Merci. Kiitos, herra Girkus. Käytän nyt viimeisen puheenvuoron, kun annan puheenvuoron koordinaattoreille. Muutama kysymys ensinnäkin rahoittajille. Bodevig ja Sekki, puhuitte siitä, miten tärkeää on sisäinen ulkoinen sääntely rahoitusvälineet, mitä tapahtuu myös ulkopuolella rahoitusmarkkinoilla. Se on tärkeää. Kaikki kollegat puhuvat, että ovat pelossa näitä, näitä sulvitetakoja, joita voitaisiin pitää yllä. Olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan, ottaen huomioon nuo rajoitteet, joita he maisivat näihin volyymimääriin. Haluaisin korostaa yhtä asiaa infrastruktuurin rahoitus liikennealalla itse asiassa, no siis eurooppainen rahoitus on polysyklistä, monisyklistä, eli on muitakin eurooppalaisia rahastoja. SEFin lisäksi alueen rahastot, kohesio ja aluekehitysrahasto muun muassa on useita tapoja siis rahoittaa EU-varoin. Ja tässä on hallinnointinäkökulma, joka on aivan tärkeä. Ja teidän kantanne koordinaattorina on tarkastella, tai siis teidän tilanne on tarkastella, kuka tätä koordinoi. Ja tässä on vaikuttava se, että tuo koordinoita ei ole sillä hallinnointi ei ole, ei ole luonteelta samantapaista, eli verkko välineen hallinnointi on keskitettyä hallinnointia, siinä on tuo virasto, se on eurooppalaista hallinnointia, sitten taas jos ajatellaan tuota, eurooppalaisten muiden rahastojen hallinnointi se on hajautettua jäsenvaltiotasolta toimintaa. Eli miten nyt sitten voidaan koordinoida tällä tapaa toimintaa? Tämä on nyt valtava haaste. Onko tässä nyt eroja? No ehkäpä on, jos otetaan tehokkuutta keskitytyn ja hajautetun tason välillä, sillä onko tämä on, että EU maksaa useilla pisteillä. No tästä on muitakin esimerkkejä, kuten läheisyyspolitiikkaa. No kaikki tuo raha kulkee eri hallinnointijärjestelmien kautta. Mikä kantanne on koordinaattoreina tähän aiheeseen? Minusta on äärimmäisen tärkeää tämä. On nähty muun muassa, että kun viimeiset rahoituskehykset, niin ihmiset, jotka saavat varoja sieltä, olivat menettäneet, tai siis olivat leikanneet äh, infrastruktuurirahoitusta, mikä oli täysin järjetöntä. Sanoisin tietää, että josko tuossa rahoitusorkesterissa soitetaan vähän, miten sattuu, puhun nopeasti, koska aika kello käy. ERTMS ensimmäinen kommentti. Se rahoitussykli, ottaen huomioon, että korostitte sitä, herra Hivink, korostitte sitä, että tässä on alirahoitus, tässä on yksi harvinainen ala, jossa on tuottoja on investoinnille Onko siellä yksityisiä kumppanuuksia RTMS ottaen huomioon nuo kapasiteetin lisäykset ja nuo suorituskykyjen lisäykset? Teoriassa, jos no, on hieman eri lukuja, mutta sanotaan, että 30 prosenttia lisääntyy tuo kapasiteetti, niin no, tarkoittaa paljon rahaa. Ja jäätämässä rahoitus rautatiealalla, eikö sinne pitäisi olla sitten hieman erilainen visio? Toinen kysymys ERTMSstä tuon kuormattuun materiaalin rahoitus, no sitä monet puhuvat, että tällä hetkellä se on lähes tulkoon huomioimatta. Onko teillä ehdotuksia tähän liittyen? Viimeinen kysymys e RTMSstä. Baseline 1, 2 vai 3, 1, 2 vai 3. Tuleeko kolme menemään läpi? No on kolmosen kanssa selvä, mutta jossakin kohtaa tullaanko nuo kulut leikkaamaan, koska on yksi suurista aiheista sanoa, että odotetaan baseline kuutosta, niin kun tiedetään, toimitaanko. Katrin Trautmanille kysymys, mitä mieltä hän on näistä erotuksista, jotka tulevat idästä, erityisesti Baltian maista, että olisi rautatieinfrastruktuuria ja Venäjän rajalla, jotka olisivat Euroopan alueella sitten myös. Ja Entäpä sitten nuo vetyinfrat Pohjois-Euroopassa, mikä on osa hänen verkostoon. Viimeinen kysymys. Herra Balas, onko Barnien tiimin kanssa yhteyksiä, eli oletteko yhteydessä Brexit-tiimiin tai toisinpäin, ja jos kyllä, niin voisitteko kertoa tästä vähän lisää? Monsieur Kramer demande une... Euh, Kramer pyytää minuutin puheenvuoroa. Mikrofoni. Une minute hors micro, non, hein? Minuutti ilman mikkiä ei käy. Kuuba, hatte immer gesagt, wir haben zwar... Manfred Gruber sanoi, että 10 000 kilometriä on ertämisjärjestön piirissä, mutta ei yhtään veturia, joka pystyisi tämän matkan kulkemaan? Onko nyt yhtään sellaista veturia, joka voisi tämän 17 000 kilometrin matkan kulkea vai onko vetureissa edelleenkin eroja? Kiitos tästä täydentävästä kysymyksestä. Nyt sitten koordinaattorit pääsevät vastaamaan neljä minuuttia kukin. No, neljä minuuttia miksikäs ei. Voitte vastata näihin kysymyksiin, jotka teille. Aloitetaan rahoituspuolesta Bodevik ja Seki. No viisi minuuttia yhteensä, sanotaanko. Olkaa hyvä. Ja, dann, ja, dann, äh, dann äh, beginne. No, voisin ottaa kenties kysymyksestä, joka osoitin suoraan minulle. Herra van de Kamp kysyi. Sir Rahoituksessakin on mukana liikennehankkeita, mutta meidän mielestämme liian vähän. ESIR on hyvin pitkälti energiaan satsaava ja pk-yrityksiä tukeva hanke. Se on yksi osa niitä välineitä, joita voidaan käyttää. Kuten sanottua, meidän täytyy blending, eli rahoituslähteiden yhdistämistä puolta vahvistaa. Ja että Portugalin käytävä nyt eh, se ei ole niinkään tapetra, vaan nyt on erityiskertomuksen keskitetty 250 miljardia yhteensä ja 20 verkkojen Euroopan välineestä ja samantyyppinen yhteisrahoitus osuus vielä jäsenvaltioiden kanssa, mikä rahoittaisiin kaksinkertaista luvulta ja yhtä paljon yhteisrahoitusta, niin sitten siitä huolimatta suhde olisi yhden suhde viiteen. Siksi me tarvitsemme epäkatarhoitusta rahoitusta enemmän kuin tällä hetkellä. Tiedämme, että Brexit-neuvottelut ja muut asiat tekevät tästä erittäin vaikean tehtävän. Rova Ajala Senderille haluaisin selkeästi vielä todeta, että meillä on hienoja Tuloksia 98 prosentin käyttöaste on eurooppalaista huippuluokkaa, ja voimme aina sanoa, että joka ikinen investoitu euro on vähintäänkin tuottanut, tuottanut kaksinkertaisen makrotaloudellisen hyödyn, eikä rahaa on järkevällä tavalla investoitu. Sitten seuraava kysymys, rajat ylittävä yhteistyö. Kyllä, kyllä. Meidän täytyy tämä hoitaa kuntoon, koska synkronisoinnissa ja aina synkronisoinnissa myöskin on ongelmia kun tarkastellaan verkkojen toimivuutta. Herra Kramerille puolestaan. Minä en kuullut sitä huhua, jonka te mainitsitte, mutta kun on tutkimusta tarkasteltu, se on selkeästi todettu, että eurooppalaisten lakien pohjalta täytyy toteuttaa hankkeita. Ja kun on kyse hankintamenettelyistä tai lupamenettelyistä, tarvitsemme yksinkertaisempia sääntöjä, koska Tsekin ja Itävallan välinen ongelma ei ole niinkään ekologisista standardeista, jotka olisi asetettu kyseenalaiseksi, vaan arviointimenettelyt on hoidettu ja kolme kertaa on tutkittu asiat ja kolme kertaa esitetty valitus. Siksi tämä viive. Selkeät säännöt on ja korkeat normit mutta asioiden hoitaminen silti yksinkertaista. Sitten kysymys. Koordinoidaanko koordinaattorin työtä? Kyllä. Meillä on monia käytäviä, jotka ovat osittain päällekkäisiä muiden käytävien kanssa. Normaali menettely on, että kun keskustelua käydään, mikäli ajallisesti vain on mahdollista, käymme keskusteluita keskenämme ja saattaa erilainen, erilaisia kantoja on. Kullakin osapuolella on oikeus sanoa kantansa. Viimeinen huomio vielä edustaja Rikkeen kysymyksiin. Verkko Euroopan välinen yhteydessä on selkeä priorisointi. Haluamme päästä tavoitteisiin ja meillä on myöskin keskitettyä arviointia. Haluamme tehdä eurooppaisista verkoista toimivaa, alueella on hieman erilainen tilanne. On hyvin vahvoja kansallisia intressejä ja kaikista hankkeista ei välttämättä tule eurooppalaista lisäarvoa. Ehdotamme, että paljon vahvemmin aluekehityspolitiikan puolellakin keskityttäisiin eurooppalaisiin verkostoihin. En sulle tästä pois. Mutta aluekehityksen politiikan puolella pitäisi todellakin tämän käyttävä konseptiin enemmän satsata. olisi suuria vaikutuksia. Tällä rahalla saataisiin enemmän aikaan ja ajatus, että liikenne on palvelu. Se on nyt sympaattinen idea. Liikenne on palvelua, mutta siellä on sekä kalustoa että myöskin logistiikkaa. Mikä halutaan nopea, nopea voittoa, niin kuin Grosch totesi, niin tarvitaan mm, investointia nimenomaan konkreettisen kalustoon, infrastruktuurin, Tähän Euroopan tasolta kannattaa rahaa satsata. Professori Sekki. Kiitoksia. Äh, minulla on vain pari lisää huomiota. Täydentäisin sitä, mitä äh, professori Bodelik sanoi äsken äh, järjestyksessä. Ensinnäkin mahdollisimman pitkälti yritämme ottaa mukaan nämä myös ministerit ja emme ne voi toimia kuin Don Quixote ja meidän, eh, me tarvitsemme teidänkin apuanne ja pyrimme saamaan aikaan eh, näyttöä tässäkin suhteessa, mutta varat eh, ovat hyvin käytetyt. Ensinnäkin että äh, siinä äh, saadaan aikaan tuloksia verrattuna muuhun eurooppalaiseen äh, varainkäyttöön ja paremmin käytetään Eurooppa-tasolla kuin kansallisella tasolla. Ja sitten herra Rikeen huomio e, verkkojen Eurooppa-välineen hallintoa Eurooppa-tasolla versus kansallisella tasolla meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meidän pitää saada suoraan, suoraa hallintoa Eurooppa-tasolla tärkeissä infrastruktuurihankkeissa. Meillä on nyt kohesiorahaston esimerkki tästä. Yli 10 miljardia hallinnoidaan verkkojen Eurooppa-välineen puitteissa. Erittäin hyvä kokemus ja kukaan ei valita. Minun mielestäni tätä voitaisiin laajentaa myös muihin eurooppalaisiin rahastoihin. Miten sitten varmistutaan, Rova Ajala Sender, silloin kun hallinto, hallitus muuttuu ja asiat muuttuvat, miten muutamme pitkän aikavälin hankkeitamme, ettei niitä unohdeta. Me, niin komissio on tässä julkaisemassa äh, nyt täytäntöönpanokertomuksia, missä on äh, hallituksia mukana ja sitten niissä varmistutaan, että äh, riippumatta siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi ikään kuin no ei mikään salaisuus, että meillä on edelleenkin sitoumuksia, vaikka olisimme olleet naimisissa aikaisemmin, niin Tällä tavoin meillä on sitten Euroopan tasolla näitä sitoumuksia. Tässä mainittiin myös kultainen sääntö. Me emme mene siihen sen pidemmälle, mutta ainakin nyt on ollut mahdollista Eurostatin kanssa selventää mielestäni paljon paremmin sitä, millä tämän tyyppiset investoinnit vaikuttavat tai eivät vaikuta laskentaan noin vuosi sitten katsottiin, että kaikki ovat tyytyväisiä ja edelleen voidaan saada parannusta aikaan. Ja tietenkin, jos ehdotuksia on, niin yritämme mennä parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Tässä siis oma osuuteni. Kiitos. Puheenjohtajan mikrofoni ei ole päällä. Mm. Mathieu Grosch, olkaa hyvä. Mikrofoni. So erstmal Michael, uh, wir sind... Uh, niin ensinnäkin Michael. 38 prosenttia hankkeista on junahankkeita, 70 prosenttia rahoituksesta kuitenkin menee siihen. Ja no hankeluvun mainitsin, koska tuolla alueella on hyvin hankalaa toimittaa. Mitä pitää todeta? No, pitää saada rautatiet sellaiselle tasolle, mikä olisi hyvä käytävälle. Ja tietyt valtiot, siellä on suurimmat ja vahvimmat hankkeet, kuten Kreikka esimerkiksi, mutta kuitenkin Kreikan pohjoispuolella on tiettyjä ongelmia, että tuo käytävä konsepti saadaan tehokkaasti vetellä läpi ja pidetään prioriteettina rautatieliikennettä No kaikki tietävät, että se on meillä kirjattuna, mutta tämä riippuu myös jäsenvaltojen tahdosta, miten sitä voidaan tukea sitten. Palataan Balkanin alueelle. Esitti kysymyksen, onko meillä selvä mandaatti? Ei. Ei ole tällä hetkellä, sillä kokousten jälkeen aikaisemmin, no tapasimme Balkanin alueella, ymmärsimme, että jäsenvaltio jäsenvaltiot ovat suoraan mukana tuolla alueella, mutta sitten on eurooppalaisia jäsenvaltioita myös, jotka eivät ole samaa mieltä tuosta kartasta ja sitä, miten esiteltiin. No, ehkä nyt ehkä käytäväksi, mutta on nuo linkit, yhteydet EUn ja Balkanin välillä, niin sen takia ajattelimme, että oli hyvin tärkeää, että oli tuollainen sopimus, ja tämä on ensimmäinen tärkeä askel eteenpäin. Ja niin jatkon osalta, että olisi erityiskoordinaattori Balkanin alueelle, jopa, ja jotta voitaisiin soveltaa samoja kriteerejä kuin mitä oli nämä KPI-indikaattorit ja muuta. Sitten mitä tulee rahoituspuoleen, no komissaari Haan vastaa siitä, ja uskon, että olemme samalla autopilla kanssa mutta meillä on paljon kahdenvälisiä ongelmia, joita pitää ratkaista poliittisella tasolla, sillä ennen kuin voidaan käynnistää puheet menestystarinoista tuolla asueella, mutta joka tapauksessa se on jatkossakin tärkeää meille, joten tuossa näin on sitten muut kysymykset, lyhyet kysymykset. Vim, puhuit liikenteestä palveluna. Hän ei kuuntele, ei haittaa. Vim, puhuit liikenteestä palveluna. Yhdessä Katrin Trautman ja minä valmistelimme kaupunkiselmukohtia ja se oli mielenkiintoista esille tuo aspekti. No Katrin voi ehkä puhua siitä sitten vielä, mutta tuosta aspektista puhumme syvällisesti sanamme, että ei ole kyse vain siitä, että näitä käytäviä kehitellään. Pitää myös varmistaa, että käytäviä näissä kaupungeissa ja kaupunkiselmukohdissa saadaan vietyä eteenpäin, jotta sitten siellä nuo palvelut menevät samassa hengessä eteenpäin. Sitä valmistelimme ja uskon, että minulle se on ensimmäinen askel myös tuohon suuntaan. No, ja verkkojen niin kyllä, se tulee komissioon, niin on kuin samaa mieltä siitä, että se on mielenkiintoinen, tärkeä väline, mutta myös väline sillä jopa komissaari Oettinger otti meidän että haluaisi tietää, miten argumentoidaan jatkossa, mutta tämä fakta, mitä aikaisemmin viime sanoisin myös, eli jäsenvaltiot pitää saada vakuutetuksi ja sitten tärkein aspekti minusta on se, että sanotaan, että ei puhuta vain rahasta, voidaan puhua myös konkreettisista hankkeista meillä päin, joten jokaisella valtuudella sanoo, että tässä on nyt luettelo, jonka valmistelimme, kukaan ei tee tuota tai voi tehdä noin. Meillä on selvä luettelo maittain ja voimme sanoa, että te ette anna rahaa, mutta itse asiassa olette yhteisrahoittamassa ja näissä hankkeissa. Se olisi minusta lähestymistapa, joka olisi mielenkiintoisin sitten vaarat ja koordinointi. No aina henkilökohtaisen kantani. Eli olen täysin samaa mieltä siitä, että kun nähdään paljonko rahaa investoidaan jäsenvaltioissa rakennerahastoihin, kaikki mikä on liikenneasia, että no, koordinointi vahvistaisi näiden varojen käyttöä. Se on mielenkiintoista. Olen aina sanonut, että emme ole täällä ottamassa rahaa rakennerahastosta, vaan ehkäpä olisi ehkä Pitäisi ehkä paremmin orientoida rakennevarojen käyttöä, mitä tulee liikennealaan. Ja jos sitten turvallisuudessa tuo globaali aspekti on runkoverkko ja tuo laajempi verkko ja kaupunkisulmukohdat, no siinä jokainen voi sitten löytää oman roolinsa ja tärkeytensä. Yhteisessä lähestymisessä kaksi kieltä kehitys ja sitten myös kaupunkien kehittäminen, no siinä – voitaisiin pohtia tuota tulevaa koordinointia, miten käytetään näitä verkkoja. Tiedän, mitä keskustelua käydään, mutta tämä lopuksi vielä. Tämä myös tietää, että budjettipuoli ja budjettisäännöt tietyissä maissa aiheuttavat ongelmia – tietyissä maissa on suuria alijäämiä. Olemme tietoisia siitä ja otamme myös, että pitäisi ehkä ottaa huomioon eurooppainen lisäarvo enemmän joustavalla tavalla. Se on ensimmäinen se toiseksi, kun on näitä rahoituskeinoja, joita on käytössä eri jäsenvaltioille ja valtioille, niin Eurooppa, EU, EU-varoja käytetään liian usein. Se, että rahoitetaan toimintaa, jota jäsenvaltiot eivät rahoita, oli kyse sitten käytävistä tai kunnossapidosta. Ja tämä ei liity vain niihin maihin, joista puuttuu varoja, koska heillä on paljon alijäämää, mutta liittyy myös muihin jäsenmaihin. On no, selvä kertomus siitä, että investointeja tarpeeksi ollut 10 vuotta infrastruktuuriin, jos ajatellaan niiden kunnossapitoa ja huoltoa. Ja tämä ei ole niinkään EUn tehtävä toimia siinä, vaan no jatkossa pitäisi sanoa, että se on ehto, että investoida, me investoimme, meidän pitää myös investoida infrastruktuurin huoltoa ja kunnossapitoa, mutta se on hyvin henkilökohtainen kanta. Ah, merci. Kiitos. Yritän nyt pitäytyä aikataulussa, sillä muuten muille koordinaattoreille jää vähemmän aikaa. Karel Vink seuraavaksi. Neljä minuuttia, jos voitte. Uh, the different uh, questions which have been uh, uh, given. First... No niin, aivan ensiksi, äh, kun mm, puhutaan äh, Kampin kysymyksistä ja täytäntöönpanosta tämä on ongelma. Tämä on hoidettu kyllä kuitenkin toimintasuunnitelmassa ja eri jäsenvaltioissa puhutaan äh, siitä, että koordinoidaan, integroidaan eri ohjelmia. Esimerkiksi Saksassa on puhuttu Saksan tilanteesta. Siellä on hyvin tärkeitä hankkeita alueellisesti ja siellä on mukana sekä valtiovarainministeri että liikenneministeri ja siellä on seitsemän rajat ylittävää osiota 12, jota on Saksassa ja kaksi 2023 mennessä. Me siis haluamme pirstaloitumisesta päästä eroon ja integroida paremmin. Sitten kysymys joka täällä kysyttiin. Meitä tyydyttää nyt se tapa, jolla puhutaan Saksan kanssa. Sillä on kokonaissuunnitelma. Se ei ole vielä virallinen, mutta se käsittelee digitalisointia ja sitä tukee myös Deutsche Bahn. Joka tapauksessa kokonaishanketta voimme hoitaa ministeriön, DBn ja komission kesken ja mielestäni se on tyydyttävä kun on seurattu kokouksia. Ja sitten yhdistynyt kuningaskunta ensinnäkin edelleen on nähtävissä, että UK on kiinnostunut tästä oman järjestelmämme kehittämisestä, mutta meidän täytyy integroida se, mitä pitää. Valas sanoi, mutta ei ole syytä uskoa, ettei heitä kiinnostaisi, mitä tässä tehdään emme aiomme muuttaa omaa EU-järjestelmäämme siinä, sen tähden, että UK esittäisi omat vaatimuksensa. Ja mitä tulee sitten Kramrin kysymyksiin ensinnäkin kustannukset on otettu mukaan ja sitten kilometrit. Meillä on 4000 kilometriä varustettuna ja nyt täytäntöönpanon panemme 17 000 kilometriä 18-23 kaudella. Ja minun mielestäni avoimuus on aivan täydellistä tällä hetkellä eurooppalaisen viraston osalta. Ja siellä ollaan hyvin aktiivisia toimintasuunnitelmassa. Siellä on paljon sidosryhmiä. Siellä on eri eh, alat mukana ja kaikki pitää saada mukaan, mutta tässä eralla on eh, hyvin eh, aktiivinen rooli koko rautatiepaketin mukaisesti. Sitten kysyitte, että onko siellä jo sellaista, sellaista veturia, joka kulkisi kaikki nämä kilometrit. Me ei ole, mutta me olemme katsoneet, että 2019 eteenpäin silloin tämä veturi pystyy toimimaan joka puolella. Ja sitten kysymys, joka sieltä edestä esitettiin, on uusien ja anhojen jäsenvaltioiden välillä eroja, mutta uusissa jäsenvaltioissa on vanha, hyvin vanhentunutta infrastruktuuria – Kyse ei ole siitä, että tästä pitäisi uudistaa ainoastaan signaalit, vaan pitää uudistaa myös koko välineistö. Siitä syystä tilanne on erilainen ja tietenkin ohjelmissa otamme huomioon tämän. Ja sitten täällä kysyttiin, herra Rike kysyi yksityisistä kumppaneista. Kyllä, me alamme nyt äh, saada yksityisiä osapuolia mukaan esimerkiksi Alankomaissa. Äh, yksityisosapuolet osallistuvat investointiohjelmiin. Äh, yhteen toimivuus asioissa ja me aiomme niitä painostaa, koska me voimme oikeuttaa tämän toiminnan tietyllä bisnestapauksilla. Tästä esimerkkinä me odotamme Ranskan hallitukselta ja SNCFltä Pariisi-Lyon-linkkiä, koska siellä tarvitaan neljäs raide. Ja nyt oli mahdollisuus uuteen raiteeseen, joka maksaa kaksi miljardia. Mutta se, että me lisäämme kapasiteettia – 13-18 junaan. Ei tarvita välttämättä neljättä raidetta. Ja nyt arvioimme, että hinta on 500, 600 miljoonaa. Tällaisia aiheita on saatu aikaiseksi. Tällaisia er-, etuja syntyy. Ja sitten meidän toimintatapamme on se, että UBUn osalta siinä pitää toimia kokonaisvaltaisesti. Ensinnäkin pitää saada infrastruktuurit toimivaksi ja sitten OBU, joka toimisi kaikkialla. Minä olen samaa mieltä siinä, että tässä oli sekannusta baseline kakkosessa ja kolmosessa. Nyt toimintamalli on selvä, että siinä meidän pitää saada OBU ja se menee kuitenkin sitten baseline kolmoseen, kakkosessa se ei onnistu ja tällä tavoin nyt saadaan korjattua tiettyjä virheitä ja sellaisia, joita ei vielä ollut kakkosessa. Se ei tarkoita, etteikö baseline kakkonen toimisi Mm, joka tapauksessa meillä on tähän ratkaisu. Kiitos, herra Vink. Kaikki tuntevat aiheensa hyvin. Rouva Trautman, neljä minuuttia. Merci beaucoup, je vais essayer de tenir. Kiitos, yritän pitää kiinni puheenjohtajasta. Ensinnäkin kysymys, jonka Fanny Kamp esitti liikkuvuudesta liikenteestä palveluna. Kysymys liittyy tähän pehmeään osaan, kun on kovakin infrastruktuuria. Joo, tämä täysin huomioon tämänkin puolen, olipa sitten kyse vaihtoehtoisista polttoaineista, koska nyt pohditaan jakelupisteitä ja toisaalta palveluiden saatavuutta. Tämä edellyttää tiettyjä laitteita, parkkipaikkoja, joilla voi ladata autonsa ja myöskin muita liikkuvuuspalveluita tähän kuuluu. Esimerkiksi ilman kuljettaa liikkuvat ajoneuvot ja ajoneuvon lataaminen ja muut liikennemuodot. Kaikkea tietoa tulla toimittamaan. Tämä liittyy lukuisia seikkoja. Liikkuvuus oli palveluna, liikkuvuuspalveluna yksi kysymys. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa Iso-Britannia, tuleeko olemaan siinä mukana vielä vai ei, mutta aina Suomeen saakka ollaan toteamassa kolmea hanketta, jotka liittyvät ITS-järjestelmään. Ja kyse on infrastruktuurista, täytäntöpanosta ja datasta. Kaikki liikkuvuuden osapaikat tuota liikkuvuuteen palveluna ovat tässä mukana. On tiettyjä esteitä. tämä on oikeastaan, kun te puhutte niistä. Te painatte koordinaatioita, jonka puolesta tehdä siis työtä. On täysin Bulcin kanssa, komissaarin kanssa, joka katsoo, että kaikki sääntely, joka estää toimintaa ja estää sitä, että liikenne toimii juohevasti, kaikki esteet täytyy poistaa ja logista täytyy optimoida. Kaikki esteet täytyy poistaa. Mitä tulee rautateiden asemaan? Olen samaa mieltä Kramerin kanssa siitä, että mitä Baltian meren Pohjanmeren käytävän tulee. Rautatiet edustavat yli 70 prosenttia hankkeesta. 2,4 miljardia 21 rautatiehankkeeseen. Sen sijaan 4,5 suurin piirtein vain maanteihin. Joten tiettyjen koordinaattoreiden käytävien kohdalla rautatiet merkitään asemassa. Vastauksena Rikelle puolestaan toteaisin, että rahoituspuolesta, kun on kyse ja näistä ydinkäytävistä äh, ja rahoituksesta, kun on kyse ja Suomen kaltaisista maista, niin kaikki yhteydet esimerkiksi Venäjälle, en tiedä ulkopuolelle, mutta saattaa olla, että kyseen tulee muita rahoituslähteitä, kuten verkkojen, kuin verkkojen väline. Mitä tulee Rail Baltica kysymykseen, olenko tyytyväinen Rovamaister tilanteeseen, joka valitsee? Kyllä, mutta ei nyt ihan täysin kuitenkaan. Hyvä on, että hanke etenee. Tämä vastaus on Finfare Kampille, mutta tässä on myös tiettyjä riskejä, että viivettä syntyy, mikäli liian pitkään keskustellaan täytäntöpanosta ja yhdestä ainoasta täytäntöpano välineestä, josta tällä hetkellä puhutaan ja lopullisen päätöksen pitäisi tehdä tämän vuonna, vuoden heinäkuussa, niin olemme havainneet eh, tämän lisäksi, että kun on kyse hankkeiden tarjouskilpailusta ja verkkojenapa välineen kautta järjestetystä tarjouskilpailusta, olemme tyytyväisiä, koska tilanne on edistynyt, mutta tietysti me täytyy lisäedistys saada vielä aikaan, kun on kyse esimerkiksi alueen saamisesta tilannetta ja myöskin Liettuan ja Puolan välisten yhteyksien määrittelemisestä ja suunnittelusta. Tämä on tärkeä aihe. Tänä päivänä olemme saaneet hyvin paljon edistystä aikaan. Puolan suunnalla Puolassa on kolme etappia määritelty, jotta saataisiin Liettuan ja Puolan väliset räätyltäyt yhteydet kuntoon. Keskusteltavat meneillään ja 6. helmikuuta muun muassa keskusteltiin lopullisista suunnitelmista tämän suhteen Liettuan puolella. Sitten hieman myöhemmin toimittiin kuin Puolan puolella. Tämä on aivan normaalia. Joitakin tutkimusta vielä saattaa siellä puolella loppuun. Mikä on sitten vety kysymyksen suhteen tilanne? Belgian takkaan Benelux-maiden kohdalla oh, suunnilla on tehty tiettyjä kokoille, jotka liittyvät junien vetureihin, jotka toimisivat vedyllä. Tämä on erittäin tärkeä tutkimushanke. on autotisuuden kannalta, mutta myöskin muuten julkisen liikenteen kannalta, kuten rautateiden kannalta erittäin mielenkiintoinen hanke, mikä tätä energiaa voitaisiin käyttää jatkossa hyväksi. Ja lopuksi vielä, mitä rauteihin tulee, se on meille erittäin tärkeä asia koordinaattoreina. Katsomme, että rautateitä reitin suhteen voitaisiin toimia tehokkaammin, mutta nyt täytyisi ihmisten asenteita voida muuttaa. Sanotaan, että vaikka, että joidenkin asenteet ovat melkoisen raskaat ja tämä vaikuttaa ju- liikenteen juohevuuteen ja toimivuuteen, mutta tämä on meidän oleva työsarka tämäkin. Ja herra Balas tähän ensimmäisen paneelin loppuun neljä minuuttia. Ah, Kiitos. Aloitan kysymyksestä tänne edustaja Rikke. Olemmeko yhteydessä Barnien? Tiimin emme vielä. Olemme valmiit siihen. Olemme käyneet läpi näitä hankkeita Eli tarinomaisesti Englannissa. Lisäksi neljä viimeistä, viimeistä vuotta olen käynyt läpi lähes kaikki hankkeet pohjoisesta etelään, isossa Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa, joten tunnen sillä tapaa tilanteen ja tiedän hyvin, että DG Move on valmistautunut tähän täysin. En ole niin kaukana, joten ei voida vielä aloittaa yksityiskohtaista käsittelyä tuolla tapaa. Sitten toinen kysymys edustaja Meissnerilta. Se on toinen puoli tuota ongelmaa. Etäisyys Irlannista, niin no, tuo transitmaa sitten välissä, no se on uusi tilanne. Uskon, että ensimmäiset kaksi kysymystä teidän osalta ovat ensinnäkin tuo tavaroiden rajat ylittyys, jos ajatellaan vuosien eteläistä rajaa. Se on nyt tärkeä kysymys. Ja sitten tuo fyysinen yhteys, infrastruktuuri, niin sanottu maaraja, tai siis ylitys Englannin puolelle meriteitse, se on hyvin tärkeää. Tilanne on hyvin uudenlainen ensin näkemältä, mutta aina on ennakkotapauksia ja voidaan ajatella vaikkapa länsibalkkaneita ennakkotapauksena. Siellä on tällaisia tilanteita, Itävallasta Kreikkaan, sitä käytiin muihin maihin. Ja tuossa mielessä yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan kolmas valtio, joka on hyvin merkityksellinen, sillä 40 vuotta tuo valtio oli osa EU-markkinoita, joten no on ideoita vielä ei ole niin pitkällä neuvottelussa. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, herra Balash. Näin päättyy ensimmäinen osiomme. Kiitos koordinaattoreille. Tämä oli erityisen mielenkiintoinen paneeli ja osio, kuten aina. Saimme lisätietoja näistä käytävistä, jotka meille niin tärkeitä. Ehkäpä herra Seikki että tänne vielä joten pyytäisin, että Brian Simpson ja Carla Page tulivat tänne puhujakorokkeelle. Madame euh, et monsieur, voilà, de monter sur... No niin, tuot tänne puhujakorokkeelle jatketaan keskustella Vojavoskin ja Palashin kanssa. Palashan, niin loistavaa. Heipä hei Brian, näimmekin jo. Plus habitué à ma place que à la sienne. Hän on yleensä tällä paikalla eikä tuossa vieressä. Bien. Et donc je commence par... No niin, aloitetaan. Puheenvuoron saa viideksi minuutiksi Brian. Brian, ole hyvä. You are the floor. Right, thank you, Dominic, and uh, it's great to Kiitoksia vain kovasti. On mukava olla täällä takaisin ja minä eh, edustan eh, eh, T-verkon horisontaalista prioriteettia merten valtatietä ja se on yksi liikenneverkostojen käytäviä keskityn nimenomaan lyhyisiin merimatkoihin ja tämä on hyvin monipuolinen ala ja se vaikuttaa kestävään liikenneverkkoihin, parantaa ympäristöä ja tukee energiatavoitteita ja myös digitalisointia. Investoinnit yhteen liittyvyyteen televiestintään, ne ovat erittäin tärkeitä ja hyvin usein tämä unohdettiin aikaisemmin huolimatta siitä, mitkä ovat tilastot. Yleensä nämä asiat ovat läsnä kaikissa näissä ulottuvuuksissa. Ensimmäiseksi synergiasta. Seuraavassa eu budjetissa me tähtäämme siihen, että saamme enemmän täydentävyyttä eri politiikan alojen välillä ja varmistutaan siitä, että liikenne on ytimessä, kun yhdistetään Ähm, puhdas tekniikka, teknologia ja äh, tehokkuus. Saamme aikaan äh, lisätehokkuutta äh, varsinkin merikuljetusten alalla. Ja tässä EUn tavoitteet ovat tärkeitä ympäristöalalla ja meillä on myös Pariisin ilmastosopimus pidettävä mielessä äskettäiset innovaatiot äh, tutkimuksen alalla. Äh, siellä on äh, uusien, uusien, uusien teknologian alojen pilottihankkeita nähtävissä, yhteen toimivuus, tullit, liikenne. Siinä tarvitaan hyvin kattavia IT-ratkaisuja kautta Euroopan. Seuraava työohjelma julkaistaan juuri näistä liikennekäytävistä ja aikaisemmin on määritelty jo prioriteetit silloin, kun kävin täällä valiokunnassa. Ja tässä katsotaan eteenpäin tässä asiakirjassa. Siinä katsotaan myös tulevaisuuden trendejä, mitä voidaan antaa vastaukseksi merikuljetuksissa ja miten voidaan tukea ja kun puhutaan varsinkin meriliikenteestä, niin siellä on useita näkökohtia innovaatiosta ja digitalisoinnista meidän pitää rakentaa sille, miten nykyiset välineet ovat onnistuneet ja saada aikaan mahdollisimman paljon eurooppalaista lisäarvoa, lisäsynergia liikenteen ja energian välillä, digitaalisen yhteyden välillä. Niiden, niitä pitäisi tutkia vielä lisää tenteen logiikan mukaisesti useimmissa hankkeissa tuetaan myös erillistä voimasiirtoa ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä, samoin kuin melupäästöjä, jotta saadaan aikaan systemaattista pan-eurooppalaista ratkaisua. Me tarvitsemme eri alojen yhteistyötä Samoin kuin satamatasolla tarvitaan myös ratkaisuja ja siinä pitää investoida myös kansallisella tasolla. Sama pätee äh, vaihtoehtoisiin äh, äh, polttoaineisiin. Me tarvitsemme investointeja näihin, mutta samaan aikaan tarvitaan myös rahoitusta kansallisella tasolla. Täällä puhutaan siitä, miten tärkeätä on laaja skaalaiset infrastruktuurit, samoin kuin pienimuotoiset yhteisöt. Kun puhutaan digitalisoinnista, puhutaan paljon siitä, mikä on Euroopan meriliikenteen yksi yhden ikkunan ratkaisu, ja me tarvitsemme kuitenkin sähköiset liikenneasiakirjat, joita komissio voi tukea myös digitalisointiagendallaan. Ja lopuksi esimerkki hiilen vähentämisestä, kun paremmin toimitaan tutkimuksen ja liikenteen välillä. Sitä tarvitaan lisää. Me meidän pitää vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Siihen tarvitaan vakavia investointeja ja kehitetään myös ei-fossiilisia polttoaineita. Aivan selvästi on nähty yhteys tutkimuksen ja liikenteen välillä Äh, kun äh, testataan tulevaa teknologiaa. Äh, meillä on 331 merisatamaa TNT-verkoissa, 450 roll-roll-palvelua ja joka päivä tarvitaan hiljaista ja puhdasta meriliikennettä, joka tuo tavaraa ja ihmisiä satamiin Tämä on hyvin tärkeä ala ja se tukee paljon tulevaisuudessakin kehitystä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti Brian Simpson puheenvuorossa. Karla Peis, olkaa hyvä. Merci, euh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvon jäsenet, tulin teille puhumaan Reinin Tonavan liikennekäytävästä – se on kiehtova käytävä, tämän voin teille vakuuttaa. On tärkeää ymmärtää, että kuusi yhdeksästä jäsenvaltiosta ovat mukana Reinin Tonavan käytävässä saa rahoitusapua kohesiorahastoista Bulgaria, Tsekin tasavalta, Kroatia, Unkari, Romania ja Slovakia. Tämä osoittaa, että menestystarinat ja haasteet, kun teille esittelen, edustavat nykyisiä mahdollisuuksia ja esteitä, joita kohesiomaiden tiellä on. Se osoittaa myöskin, missä on heikkouksia. Kaksi osa-aluetta on ollut tärkeää ottaa huomioon, rautatiet ja Needless to say that throughout history, inland waterway... Rautatiet ja sisävesiliikenne. Sisävesiliikenne on perinteikästä toimintaa tuolla alueella, jota haluamme vaalia. EU-ohjelmikin avulla tämä sen, että Tonavan joki voi jatkossakin toimia keskeisessä asemassa joka, jonka se ansaitsee. Me kaikki, kun me puhumme kaupasta, tiedämme, että hyvä, että lähinaapurit ovat parempi asia kuin kaukaiset äh, vihamiehet. Ja juuri kauppa on tärkeä Tonavan kannalta. Siksi on tärkeää jatkuvasti poistaa sisävesiliikenteen tiellä olevia esteitä mukaan ottaen verkkojen välineen liikennehankkeiden kautta. Lisäksi hallinnollista taakka täytyy keventää ja saada enemmän verkkovälitteistä toimintaa. Sen jälkeen, kun verkon Eurooppa-hanke otettiin käyttämään 2014, se on tuonut mukanaan 24 eri toimintaa tuolla alueella, 382 miljoonaa miltei rahoitusta, joka keskittyy lähinnä kolmelle osa-alueelle. Ensinnäkin se on parannettu ja rakennettu infrastruktuureja, tehty tutkimuksia ja pilottihankkeita myöskin, jotka liittyvät ympäristöhuoliin. Niitä on ollut hyvin paljon. Ja kolmanneksi on pistetty täytäntöön toimia pitkin tonavaa. Lippuleva aloite on nimeltään Farewell, Fairway Danube. Ja siellä on jo huomioon tonai, tonavan erittäin matalat vedet ja veden korkeusennusteet ja on pysty pistetty pystyi pistämään laajan luokan hankkeita ja varmistamaan Tonavan käyttökelpoisuus koko sen matkaltaan selvesiliikenteeseen. Kuten tiedätte, kuivina aikoina Tonavaa ei voi käyttää sisävesiliikenteeseen. Siksi teollisuuden ja yritysten pyrkimyksen on investoida niin paljon kuin mahdollista sen varmistamiseksi, että Tonava voitaisiin käyttää todellakin liikenteeseen. Itsekin tekisin näin, mikäli tuolla asuisin ihan varmasti. Poliittinen sitoumus näiltä mailta, jotka ovat tällä ja yhteistyö eri osapuolten välillä on erittäin tärkeää, mikä luotaan oikea-aikaisesti ja kunnan pistää täytäntöön käytävää ja sen liittyviä hankkeita. Lisäksi on erittäin tärkeää edistää ei pelkästään sitä, että hankkeet hyväksytään, vaan myöskin omaksutaan paikallistasolla ihmisten toimesta. Alussa tämä oli hyvin hidasta ja kankea, mutta yhä enemmän on saatu edistysaikaan tässä suhteessa minun käytävälläni. Mandate uh, four years ago. Sen kun neljä vuotta sitten astuin tähän tehtävääni, sitten toimin rautateen parissa, kohdennuttuja tuloksia on saatu aikaan ja monia puuttuvia yhteyksiä on saatu kuntoon. 31 rautatielan toimiin, toimintaan liittyvää hanketta on rahoitettu verkkojen jopa-välineestä. Yhteensä 3,1 miljardia on tämä arvo. Ja nyt Tuoksella näkemässä 208 kilometriä rautatieyhteyksiä saatiin luotua, sellaisia, jotka vastaavat TNT-asetuksen minimivaatimuksia. Ja mitä tulee sähköistämiseen, sähköistäminen mahdollistaa sen, että 740 metriä pitkiä rahtikuljetuksia voidaan rautateitä pitkin kuljettaa. Ja ERTMS-järjestelmä otetaan myöskin käyttöön suurelta osin rautateillä tuolla alueella. Aiemmin esittiin kaksi kysymystä liittyen ylläpitoon. Se on valtavan suuri ongelma. Olin erittäin iloinen näistä kysymyksistä, koska itsekin otan sen aina esiin. Romanian puolella esimerkiksi monet rautatieyhteydet on jouduttu sulkemaan ylläpidon tai huollon puutteen vuoksi. Mikäli rautatie ei pidetä yllä, se kuolee. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ylläpito, kunnostus on aina meidän mielessämme ja meidän täytyy jatkossakin siihen kiinnittää huomiota. Tärkeimmät tavoitteemme on kehittää tehokasta ja kestävää liikenneverkostoa joka monissa tapauksissa kulkee käsi kädessä sen kanssa, että tarvitaan jatkuvuutta infrastruktuuriverkostolle rajojen ulkopuolellakin, ei pelkästään EUn sisällä toiminta. Lokakuussa 2016 olin Serbiassa allekirjoittamassa yhdessä Romi Hailovan kanssa Serbian varapääministerin ja liikenneministerin Dirk Peckersin Emean johtajan kanssa ensimmäistä Serbian ohjelmaa, jonka tarkoituksena on poistaa yksi kriittisimpiä pullonkauleja Ser- Serbian suunnalla, kun on kyse Tonavan sisävesiliikenteestä Iron Gates. Pullonkaula, siellä oli merkittävä ongelma, räätyyttävä sektori, kun on kyseessä. Nyt on Tonavan alajuoksulta päästään Slovakian, Unkarin ja Serbian kautta Unkarin saakka. Tämä on tärkeä työsarka. Samaltakin on selvää, että hyvin monia haasteita on edelleenkin olemassa. Tämä estää käytävän kunnollista käyttöä. Olen kuitenkin optimistiluonteelta, niin siksi jokainen haaste nähdään mahdollisuutena minun käytäväni kohdalla. Ja toivoisin, että parlamentti, joka edustaa epässä demokratia, myöskin tarttuneen haasteisiin hankkeet, jotka liittyvät liikenteeseen, ovat erittäin monimutkaisia ja ympäristömenetelmät myöskin monimutkaisia. Nämä saattavat haitata hankkeiden täytäntöönpanoa yksi suurimpia tuloksia verkkoneuppan välineen täytäntöönpanosta sisävesiliikenteessä on ollut se, että on saatu aikaan yhteistyötä eri osapuolten välillä, mukaan luettuna ympäristöjärjestöt. Lisäksi on saatu erilaisia avustusmekanismeja käyttöön. Uskon, että luonnon ja liikenteen välinen vuorovaikutus saadaan harmoniseksi. Riskin huomioittaminen on järkevämpää ja luonnon huomioittaminen on tärkeämpää kuin toimiluontoa vastaan. SEFin verkkojen Eurooppa-välineen rahoittamatta hankkeet pyrkivät varmistamaan kunnolliset navigointimahdollisuudet samalla pitetään huolta ekologisista puolista. Sitten viimeiset kaksi huomiota, niin Uskon vakaasti, että nämä ovat osa tätä suurta haastetta. Muutokset, kun on kyse hankintasäännöstä, hankintasäännöstä ja kun on kyse monimutkaisesta hallinnollisesta menettelystä, nämä saattavat johtaa useinkin hankkeiden täytäntöönpanossa viiveisiin. Katsotaanpa esimerkiksi Romanian rautateitä koskevaa raporttia. On tarpeellista, että jäsenvaltio on riittävästi henkilöstöä käytössä koko hankesyklin aikana. Johtopäätöksiä sitten. Verkon Euroopan rahoittamata hankkeet selkeästi osoittavat, että voidaan luoda kestäviä hankkeet Euroopassa. Tämä ei ole tehokasta toimintaa pelkästään tekniseltä kannalta, vaan tämä myös kehittää kohesiota maiden välillä eri puolilla Eurooppaa. Tämä myöskin vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, koska mikä seuraavien monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä emme pysty tässä satsaamaan näihin käytäviin tässä puhun saman hengenveton kuin Katrin. Niin mikäli rautus ei kunnossa, syntyy tilkkutäkki eikä mitään käytäviä ja raha menee hukkaan. Kuinka sitten päästään näihin haasteisiin, kuinka niihin voidaan vastata? Meidän täytyy, mikäli haluamme saadakaan tuloksia, meidän täytyy saada jatkoa verkkonepavälineelle, SEF1, nyt täytyy todellakin maksimoida pitkän aikavälin myönteiset vaikutukset, joita välineestä saadaan kansalaisten kannalta. Lisäksi EUn varat täytyy keskitetysti hallinnoida ja saadaan uusinlaisia uudistuksia ja vapauttaa se kaikki potentiaali, jota on olemassa, jotta voidaan saada kasvuedistystä aikaan. Käytin oikeastaan liian paljonkin aikaa tähän. Mutta toisaalta, että meidän saada nämä käytävät saatettua loppuun, koska muuten toistaiseksi käytetyt rahat ovat menneet hukkaan ja veronmaksajille ei tähän ole varaa. Että rahat menee Kankkulan kaivoon. Merci, madame Pes. Kiitos, Rova Pes. Niin, käytitte nyt kaksi kertaa enemmän aikaa kuin mitä piti. No melkeinpä. Nyt täällä on hyvin tarkkoja pahoittelut muille. Monsieur Vok... Herra Wojciechowski. Presque. No, melkein sain, että sen oikein. Madame la Wojciechowski. Wojciechowski. Se, se ah, oui, je, je vais prendre votre prénom si ça vous dérange. No, käytän etunimenne, jos ei haittaa. Mais bon, au moins comme ça on est sûr. Ainakin niin ei. No, Pavel, olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Merci, merci. Selvä, kiitos. Yritän puhua nopeaa englantia. Se menee niin paremmin. The, the short... Edustan lyhyintä, mutta kypsintä käytävää, pitkälle edenneitä ja kaikkein multimodaalisinta käytävää, Reinin Alppiin käytävää. Meilläkin on vakaasti edistytty, jos ajatellaan sääntöjen ottamista ja yritämme tehdä asioita toimintaorientoituneesti ja herra Wim van de Kamp sanoi, että monet hankkeet ei vedä liikkeelle menettelyn takia kunnolla, on selvää. No minun ensimmäinen hankkeen, niin no, halusin onnitteella saksalaisia tästä ja herra Groschekia Oberhausenista, niin siinä lähdette liikkeelle Emerik Oberhausenista. Siinä oli paljon mielenosoittajia, paikallisväestöä. He vastustivat tuota melua, ja on turvallisuushuolia, joten tuosta hankkeesta lähti liikkeelle, mutta lisäksi myös tärkeintä on, että ottaa huomioon, mitä on saavutettu. Meillä on sitä hankkeita, kuten Malpensa, lentokenttä, raideyhteys terminaalien 1 ja 2 välillä. Se on verkkoneuvon välinä rahoitettu, niin sitten on muitakin hankkeita. Muassa A11 moottoritie, Zebrygen päin. Se oli edettäjänä toiselle hankkeelle, joka e- esirissä. Ja yritämme saattaa päätökseen monia asioita. Ehkäpä 50 prosenttia 2020 mennessä e RTMS. Katson tässä vinkin päin 25 prosenttia tietoluku 250 kilometriä on nyt saatettu päätökseen. Avainmenestykseen on hallinnointi, haluaisin korostaa sitä. Ja että yhdistellään ylhäältä alas ja alhaalta ylös lähestymistavat. Kun tuo pirstaloitunut hallinnointitapa Euroopassa, niin tarvitaan hallinnointia, jota johtavat TNT- ja SEF-politiikat ja tarvitaan kannustimia ja tavoitteita, lopullisia tavoitteita, joita halutaan, jotta voidaan tuottaa tuota Eurooppaista lisäarvoa yhä enemmän. Tietysti pitää ottaa huomioon esimerkiksi liikkuvat first movers. No herra Kramer mainitsi tämän myös. Ne, jotka lähtevät ensimmäinenkin liikkeelle ja odottavat, että muut päättävät päätökseen. Joten he eivät sitten sanota premioita, mutta Senpä takia pitää näiden politiikkojen myötä antaa oma panoksemme, sillä tällä tasolla tarjomme kunnon hallinnointi tietysti yhteistyö avakumppanin kanssa on tärkeää. Kiitos RNKK, Renin navigaatiokeskuskomissio, hiilistertautuminen muun muassa digitalisoituminen ovat olleet esillä, tietojärjestelmät, kiitos myös kovasti RFC-rahti käytäville, jotka tekevät yhteistyötä näissä melukysymyksissä. 740 metriset junat, niin siinä on pienennystä, että voidaan saada konkreettisia ja tehokkaita tuloksia, että saadaan tuo nuo junat äh, käyttöön, eli pitempiä ja raskaampia junia. Mainitsin multimodaalisuuden, Joskus asioita tapahtuu, kuten Rastatin ongelma, joka toi esille sen, että me ottaisi luotet- tai meillä olettaisiin luotettavia varasuunnitelmia. Monet paljon rahtia ei ole siirtynyt nyt raiteille, vaan teille. Rekkoihin se oli valitettava vaikutus. joten pitää tarkastella multimodaalisuutta multimodaalisen lasin. Ja meidän käytävämme on kaikki multimodaalisiin käytävän lopuksi. Haluaisin korostaa, minkä Kramer mainitsi myös. Ilman sääntelytukea on hankala siirtyä teiltä, rautateille mainitsitte Sveitsin esimerkin. tuo maksut ovat, no maksut ovat kolme kertaa korkeammat, jos on raskas ajoneuvo, eli kiitoksia kovasti. Très bien, Pavel. Loistavaa, Pavel. Kiitos, että pitäydytte aikarajoissa. Herra Sechi, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Äh, nyt ähm, kerron teille äh, tiettyjä näkökohtia, jotka liittyy, liittyvät Atlanttiseen käytävään tietoa myös kolmannesta työsuunnitelmasta, joka julkaistaan huhtikuun lopussa. Mm, tärkeitä saavutuksia esimerkiksi Tour Bordeaux käytävän avaus, joka menee hyvin eteenpäin. Ja totta kai meillä on myös ongelmia, vaikkakin Erityisesti Espanjassa asia menee, menee eteenpäin ja Portugalissa aloitetaan aivan muutama päivän kuluttua. Meillä on nämä tiettyjä aukkoja, joiden odotetaan tulevan täytetyksi piakkoin puhtaiden polttoaineiden saanti ja muut tekijät, mutta aivan erityisesti erityisiä haasteita, joita tällä käytävällä on. Ensinnäkin yhteen toimivuus Iberian niemimaalla. Se on vähitellen voitettu tämäkin ongelma. Siihen on mennyt paljon rahaa ja aikaa. Ja mielestäni paras ajatus olisikin tulevaisuutta ajatellen suunnitelma, jossa nämä kaksi maata ovat mukana ja resurssit ja erityishanke myös Eurooppa-tasolla. Joka tapauksessa Espanja ja Portugali tekevät hyvin yhteistyötä ja on perustettu hallitusten välinen yhteistyöryhmä, joka toimii tällä alalla ja totta kai me olemme siinä myös mukana ja yritämme stimuloida tähän asti onnistunutta yhteistyötä. Toinen haaste, joka liittyy rajat ylittäviin haasteisiin, on Ranskan ja Espanjan välillä. Ja Ranskan hallitus tämän kertomuksen, viimeisen kertomuksen jälkeen vähentänyt, ei enää pitänyt sitä prioriteettialueena. Totta kai me pidämme silmät auki, ei ole päätöksiä vielä tehty ja me olemme vakuuttuneita, suhtaudumme optimistisesti, että nämä tärkeät täytäntöpano näkökohdat saadaan kuntoon liittyvät yhtenäismarkkinoihin ja siihen, että käytetään myös käytävään nämä meriulottuvuutta ja se säilytetään – mukana ja sitten äh, voisin äh, käsitellä hiukan muutamaa lisänäkökohtaa mm, professori Bodevikin kanssa ensimmäisessä alustuksessa jo annoimmekin äh, mm, edistymiskertomuksesta katsauksen ja nyt käsittelisin paria lisäkohtaa, jotka on jo oikeastaan mainittu. Ensinnäkin nämä mm, virtaviivaistaminen. Meidän pitäisi yksinkertaistaa asioita. Se on tullut esiin myös keskustelusta tähän mennessä. Ja virtaviivaistusselvitys tehtiin 2016 ja lainsäädäntöaloite esitetään toukokuussa. Me toivomme, että se onnistuu minä en nyt enää palaa innovatiivisiin rahoitusvälineisiin, niistä on keskusteltu jo, mutta aivan varmasti meidän pitää tarkkailla, miten mahdollisuuksia tulee verkojen Eurooppa-välineen myötä tulevina vuosina tarvitaan lisäresursseja, niin kuin kaikki ovat jo painottaneet täällä. Tarvitsemme yksinkertaistamista ja pitää puuttua myös tiettyihin tekijöihin, esimerkiksi koordinaattorien rooliinsa saattaa olla hyödyksi myös silloin, kun valitaan hankkeita, jotta saadaan paremmin yhteys eri yh- käytävien työsuunnitelmiin. Meidän pitää painottaa myös hankkeiden laatua, yksityisiä, mitä enemmän yksityisiä resursseja on tarjolla. Tarvitaan todellakin liiketoimisuunnitelmia, ei pelkästään nämä kustannushyötyanalyysejä. Ja tämän lisäksi meidän täytyy saada aikaan muutoksia nykyisiin sääntöihin. Yksi liittyy vertaittavuuteen. Se voi olla hyvin tärkeää siinä mielessä, kun täyttää käytäviä, joten pitäisi miettiä paremmin tätäkin asiaa meidän rahoitusnäkökulmastamme ja sitten nämä rahoituslähteiden yhdistämisen näkökulmasta ja sitten nämä lisäarvohankkeet joka, jotka liittyvät yhteen toimivuuteen ja muihin näkökohtiin, joista tänään on puhuttu hyvin. Tärkeää on, että keskitytään tässä tilanteessa, jossa tarvitaan yhä enemmän resursseja. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Puheenvuoron saa nyt heti. Herra Bodevik, olkaa hyvä viisi minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Nyt aion puhua hieman keskitytymmin, koska aiemmassa keskustelussa jo sanoin monia asioita. Olen erittäin iloinen siitä, että edistystä on saatu aikaan Itämeren, Adriameren käytävän kohdalla. Tämä on alue, joka yhdistää Puolan satamat Itämereltä aina Adriameren satamiin, Ravenaan, Vien, Venetsiaan ja Triesten saakka. Se yhdistää kaikki toisiinsa. Olemme havainneet, että käytävä infrastruktuuri ei ole pelkästään hyvin analysoiduksi, vaan kaikkialla nähdään käytävän varressa edistystä. Esimerkiksi on kyse rautateistä ja sähköistämisestä. infrastruktuurit ovat jo tänä päivänä sellaisia, ne vastaavat TNT-asetuksen säännöksiä. Mitä ERMTMSään tulee, me niin täytyy sanoa, että sen suhteen tarvitaan vielä lisäinvestointeja. Erityisesti on puutteita rautatieliikenteen kohdalla Puolassa – esimerkiksi, mutta tuota ongelma ollaan korjaamassa. Työsuunnitelmaan liittyvät prioriteetit on otettu huomioon kansallisiin toimintasuunnitelmiin. Meillä on jäsenvaltioiden sitoumus 35 miljardin euron osalta käytävä hankkeen prioriteettia varten. Tämä on itsestään selvää, kun on kyse 70 miljardista yhteensä. 50 miljardia on jo ikään kuin korvamerkitty. Tämä on suuri menestys. Hyvin tärkeää on, että käytävän hallintopuoli on toiminut hyvin. Meillä on jatkuvasti foorumin kokouksia kaikkien osapuolten kanssa. Ja siellä on ollut hyvä edustuksellisuus ympäristöpuolenkin järjestöjen toimista tavaraliikenteet, terminaalit, maata eri solmukohdat, ja kaikki osapuolet ovat olleet mukana keskustelusta asioista. Yhdessä selvisi myöskin, että kun on kyse kahdeksasta kriittisestä rajat ylittävästä hankkeesta, joiden suhteen on suuria ongelmia, selkeää poliittista kahdenvälistä tai kolmenvälistä sopimusta ei ole saatu aikaan, jotta olisi voitu ongelmat ratkaista. Tämä ei mitenkään itsestään selvää työtä, mutta itsestään selvä, ne ovat selvyyksiä, mutta tämä osoittaa, että kun ongelmia on ratkaistu, Euroopan yhteistyö toimii on tullut täysin selväksi, että menestystä ja edistystä on haluttu varmistaa puolin ja toisin. Minun nähdäkseni, olipa sitten kyse rajoituista kohdista, kyse tai puuttuvista linkeistä, esimerkiksi Itävallassa on Semeringin alueelle hyvin paljon satsattu puuttuyhteyksien kuntoon saattamiseksi. Krosh ja Vinka ovat jo sanoneetkin, että ajan säästämiseksi joskus loppuhionta puuttuu, on pieniä puuttuvia yhteyksiä, että on pitäisi nopeasti saada hoitamisen niin tavara, rahtiliikenne käytävä on tässä suhteessa asia, pitäisi nopeasti saada kuntoon. Joitakin osa täytyy edistää vielä. Meillä on tämän hyviä hankkeita tuloillaan, mutta monia hankkeita on vielä, joita, jotka eivät ole riittävän kypsiä projekti, suunnittelupuolen ongelmia, ympäristöluvat ja lu- rakennusluvat konkreettiset ongelmat ovat asioita, joiden parissa täytyy vielä painiskella. Sitten eh, verkkojen Eurooppa-välineen tehokkuudesta, kun tarkastellaan tätä käytävää ja myöskin sitä, että 300 miljoonaa on saatu yhdistämällä rahoituslähteitä, niin tämä osoittaa, että tällaisia rahoitusmahdollisuuksia on olemassa. On erittäin tärkeää, että Venezuelassa näistä keskusteltiin ja kuten aiemmin totesi, mikäli 97 prosenttia varoista on jo allekirjoitettu ja 11,3 miljardia kohesiorahoitusta on jo käytetty, niin tämä on valtava menestys. Tämä osoittaa sen, että seuraavat monivuotiset rahoituskehykset ovat erittäin tärkeitä TNT-hankkeen loppuun kannalta. Kyse on siitä, että konkreettisesti jo aloitetut hankkeet toteutetaan loppuun saakka. Olisi jäänyt käsittämätön typerää keskeyttää hankinnan toteuttaminen, siksi sitä rahoitusta puuttuisi. Totesin, että verkkojen on osoittanut, että me voimme saada konkreettisesti eurooppalaista lisäarvoa varmistamaan se, että verkostot toimivat. Siksi täytyy varmistaa, että aluekehitysrahaston puolellakin voimakkaammin satsattaisiin tähän käytävä konseptiin. Ja uskon, että on myöskin motivaatioita luoda tiettyjä periaatteita use it or lose, eli käytä tai menetä. Kaikki ovat pyrkineet käyttämään myöskin saamansa rahat. Tämä on yksi seikkoja, joiden vuoksi olemme niin hyvin onnistuneet työssämme. Ja kun tarkastellaan rahoituslähteiden yhdistämistä ja sitä, onko tämä väline toiminut, kyllä. Moni asia puhuu sen puolesta. Meidän täytyy kuitenkin jatkaa vielä tekemään työtä. Kiitoksia. Merci beaucoup. Et maintenant je... Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa Balassi ja Pavel. Pat Coxin ja Brinkhortsin nimissä, jotka eivät päässeet paikalle. Olkaa hyvä kumpikin viisi minuuttia. Ja, go on. Pat Cox, Pat Cox, il, il, il... Pat Cox ei ole paikalla, joten puhun hänen aiheestaan englanniksi tietysti puheenjohtaja, niin minä pyydettiin puhumaan pisimmästä käytävästä nyt sillä Skandinavian välimeren käytävä, jota Pat Cox kollegamme koordinoi on pisin, niin tuhatta kilometriä rautateitä kolme kertaa enemmän kuin Reinin Alppin käytävällä, mutta tämä siis PCin käyttävä. Skandinavian välimeren käytävällä on menty eteenpäin, on päästy TNT-asetuksen tavoitteita päin. Pyritään edistymään siinä, että saadaan toisella 40 metrin pituiset junat, puhtaita polttoaineita enemmän saataville ja sitten myös nuo terminaaliparametrit teille ja rotateille eri käytävä, mutta haasteet ovat samat, jos ajatellaan noudattamista. Herra Cox mainitsee johtajuuden, jos ajatellaan käytävä hallinnointia ja hän puhuu innovatiivisista ideoista ja niiden laboratorioista. Puhuin 11 käytävä foorumista, seitsemästä idealaboratoriosta. Sitähän puhuu tästä vertaishallinnosta, joka keskittyy enemmän käytävään aiheisiin. Ja tietysti tärkeintä, tärkeimpiä ovat hankkeet. Hankkeen jatkuma on olemassa, mutta tietysti on kaksi suurta rajatyttävää hanketta. Yksi niistä on Brenner, Basel-tunneli. Se pitää saman loppuun 2027 mennessä jos näin on, niin siis on 50 metriä pidempi kuin Gotterbaan se tunneli, joka on nyt piisin rautatietunneli tällä hetkellä maailmassa. Ehkä jatkossa tuo on sitten piisin tunneli maailmassa. Ja toinen hanke on Fermarnin salmi, ja se vielä linkki. Tietysti tätä on viety jo eteenpäin Tanskassa. Tanskan on rakentanut siis ja sitä on rahoittanut Tanska, mutta sitten on tiettyjä tieongelmia ja hyväksyntäongelmia Saksassa, kun saattaa viivästyttää tätä. Ja tämä saa ehkä päättyä päätöksen 2020-2028 mennessä. Ja sitten prioriteetteja ovat jo toimivuus, digitalisoituminen, hiilestä irtautuminen ja vaihtoehtoiset polttoaineet. Kiitos. Merci beaucoup. Monsieur Balas, la parole est... Herra Balas, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. Minä puhun nyt kollegani ja ystäväni Lorenz Jans Brinkhorstin puolesta. Hän on välimerikäytävän koordinaattori. Muutama avainsaavutus. Ensinnäkin Vivace Koper Sloveniassa, joka saatiin päätökseen 2016 ja se takaa Koperin äh, satamaan äh, väylän. Ja sitten Milano Malpensa äh, laajennetaan rautatietä terminaali ykkösestä kakkoseen. Ja niin kuin kaikki tietävät, kaikista tärkein tällä linjalla on Lyonin ja Torinon välinen rautatieyhteys ja sen pituus on 58 kilometriä ja siinä saadaan vahvasti tukea kummaltakin osapuolelta Ranskan ja Etelän hallituksilta ja tunnelin tunneli pitäisi saada valmiiksi 2028 on paljon ähm, mahdollisuuksia uudelle rautatieyhteydelle Lionin ja Torinon välillä, jonka avulla sitten voidaan siirtyä äh, maantieliikenteestä raiteille, äh, kun lisätään kapasiteettia äh, Espanjan ja Marsein välillä helpottuisi tilannetta, helpottaisi tilannetta ja sitten Venetsian rautatieyhteys ja monet muut Välimeren yhteydellä on haasteita myös rautateille ja sitten e IRT mm, rajat ylittävällä osilla Ranskan ja Espanjan välillä, Unkarin ja Slovenian välillä. Ja sitten lopuksi vielä rajat ylittävä alue Figueres ja Perpignan alueella. Yhteistyö Ranskan ja Espanjan välillä, sitä pitäisi vielä vahvistaa. Ja eh, meidän ehdotuksemme ovat tuolla kalvolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci beaucoup, monsieur Bala. Kiitos herra Balassa. Nyt puheenvuoronsa, tai siis keskustelu otetaan toisesta paneelista kolme minuuttia. Wim van de Kamp, te aloitatte, olkaa hyvä. Ehm, de voorzitter, dank u Rouva puheenjohtaja, kiitos paljon. Kun äh, sain kutsun tähän tilaisuuteen, totesin, että huomasin, että Brian Simpson on merteen moottoriteiden ja kestävyyden koordinaattori. Onko tämä nyt uusi titteli, joka teillä on, vai onko tämä jokin kunniatitteli? Mitä on oikein tapahtumassa? Mistä nyt on oikein kyse? No, nyt jatkan. Olen yksi puheenjohtaja. Hyvin paljon kritiikkiä on esitetty, joka kohdistuu tähän Single Maritime Window-hankkeeseen, ja että hanke on täysin jumiutunut. Tämä on ikävä kannalta ja kenties myöskin komission kannalta. Vielä kuulisin Brianilta, kuinka hän aikoo asian nyt saada korjausta aikaan. Komissio, aikooko se uudelleen aloittaa tämän hankkeen eteenpäin viemisen? Ja kuinka tässä koordinaattori merten valtaväylien koordinaattori, kuinka hän on tässä mukana, kuinka tämä asia hoituu. Ja mitä yhteyksiä teillä on tuo kansainväliseen merenkuntojärjestöön IMOon. Sehän on Lontoosta käsin toimiva järjestö, joka on erittäin tärkeä toimija, kun meristä pyritään tekemään puhtaampia ja kestävämpiä. Kestävyyden kannalta haluaisin kuulla, mitä yhteyksiä teillä on IMOon ja mitä te voitte yhteistyössä Emon kanssa tehdä. Rouva päisille sitten. Minä olen täysin sitä vastaan, että ylläpitämisestä tehdään TEN-T-käytävien yksi osa, koska jäsenvaltiollakin on oma vastuunsa, ja jäsenvaltioiden täytyy ottaa vastuu ylläpidosta. Mikäli ne eivät ota vastuuta, niin silloin mitään käytävää ei synny. Tämä täytyy tehdä selväksi. Yksi poikkeus on kuitenkin tämä Tonavan käytävä Tonavan yhteydessä on tehty investointeja, joiden osalta kysyisin Milarova Päissiltä, ovatko kaikki nyt vakuuttuneita asiasta myöskin komission sisällä näistä investoinneista? ylläpitämisestä. Ja sitten naapurimaata. Minun täytyy kyllä sanoa, että kollegani äh, Anto Deli, joka nyt ei ole paikalla, on sanonut, että kun on kyse naapurimaista ja geopoliittisista suhteista, niin naapurimaiden huomioon ottaminen on erittäin arvokasta toimintaa. En nyt ja eurooppalaisen keskustelun myöskin liikennealalla ja liikkuvuuden kannalta ottaa myöskin naapurimaat, jotta voidaan geopoliittisesti paremmin myydä tämä koko toiminta. Tässä tulee mieleen esimerkiksi Venäjän ystävämme, mutta Kosovon raja yhtä lailla täytyy tuohon rova päys. Eiden välttämättä tarvitse tänään vastata, mutta voitteko pohtia myöskin tätä puolta? Puheenjohtaja toistan saman kysymyksen, jonka esitin aiemmin. Tai herra Pavelin kysymyksen. Olemassa liikenteen harjoittajia, jotka eivät saa kunnosta palkkaa 330 euroa, mikä joutuu maksamaan, jotta voi rahtia kuljettaa Sveitsin läpi. Niin kuinka hän ratkaisee tämän yhtälön? Olette itse mukana keskustelussa Sveitsevissen kanssa. Meidän työ varmistaa, että liikenteen harjoittajat eivät joudu maksamaan viuloja. Esimerkiksi Brennerin sola on tästä yksi esimerkki. Liian paljon menee aikaa, mikäli ei ole mitään voista kiertää tällaisia yhteyksiä. Edustaja sekki. Minulla se kysymys. Te sanotte esityksessänne, että Ranskan hallitus tällä hetkellä pohtii räätyltävää projektia ja aikoo luopua prioriteeteista, jotka ovat räätyltäviin hankkeisiin. Kyse on depriorisoinnista. Mitä tarkoittaa teidän maanne kannalta? Monia merkkejä tällaisesta on ollut muutoinkin. Toisaalta Bodevihin kannanotot, jotka liittyvät verkon välinsä, ovat erittäin myönteisiä. Minä uskon, että se asenne, että meidän pitäisi enemmän tehdä verkkorapavälineen kautta, minusta tämä on liian passiivista ajattelua. Ennakkoehdoista on puhuttu ja lisäarvosta. Verkkojen Eurooppa on tällaisesta kaikesta esimerkillinen hanke – Toivoisin, että komissio ja parlamentti nyt äh, sanon kenties, äh, sanon tämän toisen kertaan, meidän pitäisi enemmän laittaa verkkojen välineeseen rahaa, eikä vähemmän. Tämä täytyy selväksi komissiolle myöskin parlamentissa. Sitten Elen Pavelin kysymys tästä asiasta. Saksassa vihreät estävät tämän tunnilhankkeen etenemisen ja kysymykseni on herra Kramerilla. Hänellä on hyvät yhteydet Saksan vihreisiin. Ettekö te voisi yrittää ratkaista tämän ongelman? Oikeusjuttu, joka on nyt tulossa. Olen keskustellut myöskin Ester de Langenin kanssa asiasta Tanskassa. Siellä on oikeastaan monenlaisia lehmiä ojassa ja herra Kramerin pitäisi kyllä ryhtyä asiaa ratkaisemaan itsekin. Kiitos Van de Kamp kysymyksistä, vaikka ette pitäytyneet puhajassa Mijn excuus. Je préfère. Maar ik meen het niet hoor. En minä nyt sit, sit tarkoittanut. Mrs. May. Selvä. Erttu, olkaa hyvä. Yes, thank you first of all for all these different present... Kiitos näistä eri esityksistä. Hieno nähdä teidät kaikki täällä Brysselissä. Minä haluaisin kysyä ensinnäkin teiltä Brian. Kaksi viikkoa sitten me kävimme Sisiliassa, Kataniassa liikennevaliokunta kävi siellä ja puhumme parista edustajien kanssa. He ovat hieman surullisia tuosta rahoitustilanteesta. Ajatellaan heidän satamaansa tietysti. Ja he valittivat EUn strategiasta muun muassa ja sitten yritin selittää, miten tuo tulee toimimaan ja on tuo alhaalta ylös ylhäältä alas vaan komissiolla. Onko mitään myönteisiä uutisia katania satamalle vai onko tuo päätös, joka pitää tehdä hallituksen toimesta? Se on kysymys toiseksi. Tämä menee Kurtille. Kurt, hieno, että olet täällä taas. Minulla on pari kysymystä. No yksi kommentti, yksi kysymys siitä, mitä kollega Vannekamp jo sanoi äsken tai yritti sanoi, eli että Ranskan hallitus äh, haluaa deprioritisoida tätä, eli siitä fokuksen, no ei pois rajat ylittävistä yhteyksistä, vaan kohti näitä kaupunkialueita. Onko tämä nyt näin? No, se pitäisi vastata. Jos näin olisi, ja tämä on ehkä strateginen lähestymistapa, niin sehän olisi mielenkiintoista viiden vuoden kuluttua, josko tätä mä voin sanoa, että se oli menestyksekästä, mitä EU on tässä auttanut, eli tuon SEFin ja katsotaan sitten, tai sitten teen, katsotaan, että miten jatkossa sitten voitaisiinko pohtia sitä, että miten no, että kompetensseja siirrettäisiin hieman sillä. Ja olen tullut Euroopan parlamentissa pitkään ja tässä nyt kuulla jatkuvasti, että kun hallitukset vaihtuvat, niin myös prioriteetit muuttuvat ja myös investoinnit jotka on suunnattu eri paikkoihin, niin ne eivät enää kannata. Se on semmoista järkevää. En ole juristin, voi arvioida, josko perusopimusmuutosta tässä tarvittaisiin, jollei, niin sitten minä vetoaisin sen puolesta, että jatkossa jäsenvaltiot, no että siis tämä ei heikentyisi usein hallitusten toimijoita. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että kun lainsäädäntöä käynnistettiin, niin silloin oli erilaiset puitteet ja eri edellytykset. Kuusi, seitsemän vuotta sitten, kun tämä käynnistyi, nyt on eri edellytyksiä. Meillä oli tuo päästöskandaali, CO2-lainsäädäntöä on, nyt on globaali toimija Kiina, joka on mukana sähköisessä liikkuvuudessa ja tarvitaan kiireisesti infrastruktuuria, jos siis ajatellaan hiilestä irtautumista liikenteessä, olisi järkevää, miten tuo runkoverkko ja noita pitkiä käytäviä pitkien olisi parempaa infraa, joka sitten johtaisi siihen, että koettaisi siirtymä kohti sähköistä toimittaa. Onko komissiolla tuo ajatuksia, miten tämä tulevalla kaudella voidaan saada toteutumaan? En tiedä, oletko nyt oikea vastaamaan. Jos ei, niin ehkä voisit lähettää viestiä eteenpäin. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Ertug. Ihan aikarajoissa. Edustaja Meissner, Kesine. thank you very much. I try to be... Kiitoksia kovasti. Yritän pitäytyä ajassa, aivan kuten nämä kollegat. Mutta anteeksi nyt vain vimmää. En toimi niin kuin kollegani. No niin, aika kuluu. Ensimmäinen kysymys Brianille. Yritän esittää sen lyhyesti. Puhuit yhdestä ikkunasta, mikä on tilanne. Käyttävätkö jotkut satamat jo sitä? Onko siitä myös haittaa joillekin? Ja sitten toinen kysymys satama välineihin Onko siihen mennyt jo varoja tähän mennessä? Ja Karla Päissä pari kysymystä. Ensinnäkin kunnossapito, onko menossa varoja siihen yhtään enemmän. Ja sitten puhuttiin intermodaalisuudesta, onko tällä käytävällä sellaista tiedossa rautatieliikenteen ja vesiliikenteen välillä. Ja sitten Wojciechowski puhuitte, niin siellähän olette multimodaalisimmista vuotta äh, käytävistä, jos olette vastuussa. Mitä sitten nämä äh, intermodaaliset äh, alustat, siellä se kiinnostaa minua, ja Reinin ja Alppien välisessä. Miten siellä siirtymä vesiliikenteeseen on sujunut? Voitteko siitä puhua? Sitten herra Sekki ähm, Pohjois-Espanjassa, Ranskassa hyvin vaikeat raja-alueet. Me olemme olleet siellä käymässä. Onko siellä mitään edistystä? Ensimmäinen kysymys ja sitten toinen kysymys. Innovatiivinen rahoitus, se on erittäin tärkeää. Minun tietääkseni pilottihankkeet esimerkiksi äh, hanke, bondit, niitä ei tähän mennessä voinut käyttää. Ole, pitääkö paikkansa vai onko lisätietoa sitten herra Bodevich? Kaksi kysymystä teille rajat ylittävyydestä totesitte, että aluekehitysrahaston puolta pitäisi vahvistaa enemmän keskittyä tällaiseen toimintaan. Tarkoitan sitä, että raja olevat alueet sitten otettaisiin yhteisrahoituksen kohteeksi ja taikka voimakkaamman suuremman rahoituksen kohteeksi, mitä tarkoitatte. Ja intermodellisuudesta minua kiinnostaa tämä koko kysymys, milloin tällainen alusta saadaan aikaan. Ja lopuksi vielä Välimeren ja Skandinavian välinen käytävä. Tässä muistoi mieleen Sisilian matkani, niin kuin Ertokin mainitsi tuon matkan. Onko totta, oikeasti totta, että esimerkiksi Rooma ei eh, pyydä riittävästi hankkeita Sisilian varten? Kenties se keskittyvät eh, enemmän Italian emämaahan, ilta piittaa Sisiliasta entä Messiinan hankkeet, Tuleeko se toteutumaan? Kaikki tuntuvat haluavan sen Sisilian. Merci beaucoup, Madame Kiitos, edustaja Meissner. Ja pitäydytte hyvin aikarajoissa, toisin kuin muut. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Niin, kiitos esityksistä. Ensinnäkin laivaliikenne. Emme tarvitse teknisiä innovointeja ollenkaan. Raskas öljy, vaikka se 0,1 prosenttia tuo osuus laski siihen, niin siltikin se on 500 kertaa kamalaampaa, ympäristöhaitallisempaa kuin likaisin diesel, jos sanotaan, että no, dieselin pitäisi nyt olla ratkaisu. No, ei tarvitse teknisiä innovointeja, miksi nyt sitten se ei toteudu, miksi tuota öljy edelleenkin sallitaan. Sehän on jätetuote, sitä pitää, se käyttää ongelmanjätteen, tai käsittelee ongelmanjätteenä, mutta näin ei tehdä. No niin kauan kun näin ei toimita, niin kertoa mitä vain, niin kauan tuo laivaliikenne on äärimmäisen ympäristöhaitallista ja tässä nyt tämä uusi on ristiriidassa, miten se tähän reagoidaan ja miksi tässä ei nyt ole toimittu. Sitten kuultiin paljon suurista hankkeista, näistä tunnelihankkeista. Aina sanotaan, että jos on 100 miljoonaa, niin silloin olisi Wroclawin ja Kotbusin välisen reitin. Siinä voisi säästää kaksi puoli tuntia, jos tuottaisiin tunneleita, niin se maksaisi kolme miljardia silloin se olisi toimittu. Mitä kokemuksia tässä nyt sitten on? Gotthardin tunneli on valmis. 21 vuotta sitten sopimus saatiin päätökseen Saksassa, ehkä 2043. Sopimukset saadaan loppuun Italiassa, ei tehdä mitään. Mihin tämä nyt johtaa? Brenner Basis äh, tunneli, milloin se nyt valmistuu? Berliini München, 10 miljardia investoitu 20 vuodessa, kaksi tuntia säästetty, mahtavaa. No brennareitit niitä ei ole ollenkaan, eikä mitään suunnitelmaa ei nyt ole. 43 se on sitten valmis, tämä on kaikki hullua. Feman niin Salmin, niin no, kylläpä Saksasta miten tilanne on siellä. Siellä ei ole mitään, ei mitään suunnitelmia, mitään rahaa, ei mitään väliä. Tunnelia rakennetaan, sinne kaikki ja muu ei kiinnosta meitä. Tämä on hyvä mahdollisuus saada aika multivuorista liikennettä ajan tiellä, kiskoilla ja sitten tuo pieni pätkä laivalla toimii mahtavasti, mutta se ei kiinnosta rakentajalobareita ollenkaan. Se on tässä pointtina. Sen takia Italia totta kai, myös tuo mies siinä silta, Torino Lion tarvitaan kaikkia, mutta Gotharin tunneli 21 vuotta sitten sitä päätettiin siitä Genovaan asti. No siinä ei tapahdu mitään, siinä ei ole rahaa ja sehän on hullua. Sen takia me pitää pohtia näitä suurtia hankkeita. Tämä on nyt ainut ratkaisu ja no, no siitä tarvitaan lisää rahaa. Tietysti tarvitaan lisää rahaa, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä ei tule saamaan, ja ehkäpä pitäisi sitten päättää, että, yksi, että sitä tuonne ei rakenneta, ja sitten tehdään monia muita asioita, toisia eurooppalaista lisäarvoa. Sitä meillä ei ole. Tässä vetoisin komissio kysyn tuota, no, jäsenvaltio pitää painostaa, Berliini, München, no 500 miljoonaa on, ne ovat saaneet EUta, mutta noita, kun me nyt ole Euroopan lisäarvo, se estyy jäsenvaltion toiminnan takia, koska usein poikkeuslaksivat säännön. Tässä on vain tuota egoistista jäsenvaltio tapaa, mutta ei puhuta Euroopassa lisäarvoa. Komissiolla pitää olla tuo ajattelutapa. Joskus tarvitaan vähemmän. No, Dominic Rike on täällä taas 800 metriä Brysselin ja Valonsienin välillä, niin no, sillä säästäisiin tuntiaikaa no 25 vuotta ja siihen ei ole päästy, sitten on suoruhankkeet, siinä sanotaan, että tunneli on valmis, mutta mutrit ei. Tähän tarvitaan muutoksia, sillä muuten on tällaisia isoja kalliita hankkeita, näin ei voi olla. Saksa on tässä toiminut huonosti ja Italia myös, mutta jatkamme ikään kuin kaikki menisi hyvin. Ja tähän haluaisin nyt tietoja, miten jäsenvaltiot toimivat, millaista keskustelua käydään, jos tällaista kertaa. Nyt en puhunut ollenkaan sitä muista tunneleista, mutta näin se nyt on. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Kramer. Annan puheenvuoron kahdeksi minuutiksi muille jäsenille, jotka ole koordinaatioita. Ajala Sender, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiittäisin koordinaattoreita näistä uusista tiedoista aivan ensiksi. Äh, herra Simpson, äh, samoilla linjoilla kuin Wim van de Kamp. Tässä mietitään hiukan tuloksia. Voisimmeko puhua tässä uusista meren valtateistä – Äh, siinä äh, tulevat esiin suhteet äh, satamien, satamien osalta, niin että vahvistetaan niidenkin liikennettä. Ja Wojciechowski haluaisin kuulla häneltä Rastatin tunnelin tilanteesta. Se on yksi niistä alueista, joka josta meidän pitäisi saada lisää tietoa tulevissa hankkeissa. Ja sitten tässä puhuttiin jo kunnossapidosta. Silloin kun rakennetaan, niin tarvitaan myös vaihtoehtoja sillä tavoin, ettei jäädä jumiin kukaan vastuussa. Ja tässä ei tullut esiin ainoastaan Atlantin käytävän ongelma ja se, että enää Ranskassa pidetäkään prioriteettina tätä käytävää. Tässä välimeriosuus, sitäkään ei pidetä enää prioriteettina. Meidän täytyy miettiä, mistä tässä on kysy. Minä ajattelin, että täytyy käyttää näitä mahdollisuuksia, täytyy käyttää tosiaankin yhteyksiä, joita meillä on, ja, mutta tässä jopa nauretaan Eurooppa-tasolle. Herra Macron on siellä tekemässä päätöksiä ja totta kai meidän täytyy velvoittaa heidät, tai sitten sanomme, että on Eurooppa-hankkeita, ja sanoa Macronille myös, että näin pitää toimia, ja muillekin koska Eurooppa-taso tarkoittaa sitä, että täytyy täytäntöön panna näitä velvoitteita, joita Brysselistä asetetaan tässä pitää suhtautua erittäin vakavasti, koska muussa tapauksessa meitä pidetään ihan pellenä. Tässä Van Kamp mainitsi jo, että tässä Ranskassa on sosiaalista dumppausta esimerkiksi kuorma kuljettajissa ja joka hetki on nähtävissä tällaista enemmän kuin ra- miten Ranskassa toimistaan, koska minä uskoisin, että jossain vaiheessa tähänkin pitää puuttua. Ja sitten puheenjohtaja, minä olen erittäin turhautunut, jopa vihainen, koska minä Ymmärrän kyllä, että tässä oli muitakin tehtäviä ihmisillä. Esimerkiksi herra Koksa, äh, tässä on paljon ongelmia, esimerkiksi välimerikäytävä. Äh, Siinä pitäisi saada aikaan tämä äh, lisäosuus. Olkaa hyvä nyt sitten jatkossa, nyt kun me olemme täällä keskustelemassa rahoitusnäkymistä myös, niin komissio ottaa vakavasti nämä kysymykset. Me otamme nämä vakavasti itse, joten tosiaankin nyt pitäisi saada vähän vakavuutta tähän toimintaan. Kiitos. Edustaja, herra Selini, kaksi minuuttia. Grazie. Eh, non ho potuto partecipare. Kiitoksia puheenjohtaja. En pystynyt osallistumaan keskustelun alkupuoliskoon, koska minulla oli hieman vaikea päästä paikalle lentoyhteyksien vuoksi. Olisin halunnut hieman yksityiskohtaisempaa tietoa, sekä kun on kyse rahoituslähteiden saatavuudesta ja tavasta, jolla aiotaan pistää täytäntöön yhteen toimivuusajatusta ja ERN TMS-järjestelmää. Joten yleensä, kun on kyse rahoituksesta ja verkkojen Eurooppa-välineestä. TNT-verkostoja rahoitetaan yleensä juuri tästä välistä, mutta ERTMS-järjestelmä voitaisiin erottaa muillakin välillä, esimerkiksi Junckerin suunnitelman avulla. Kolme vuotta sitten otettiin tässä suhteessa käyttöön pilottihanke, jonka tarkoituksena oli rahoittaa yksi yhtä kaikkein strategisinta tärkeintä sektoriluosan kannalta, eli rautatieliikennettä. Joten kysyisin ERTMS-järjestelmästä vielä lisää. Kenties tämä menee hieman tämän paneelin toimialan ulkopuolelle, mutta tästä on sitten teitä lisää. Kiitos edustaja Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pyydän anteeksi, koska minä olisin mielelläni ollut täällä, mutta minä Meillä oli kalastusvaliokunnassa myöhästyksiä. Minä olen itse vastuussa omasta ryhmästämme, joten en päässyt lähtemään aikaisemmin. Erittäin mielenkiintoisia asioita. Aivan lyhyesti sanoisin herra niin Inessa Jala otti esiin jo näitä asioita. Tässä otsikossa sanotaan, että innovoiva rahoitus. Puhuisin ennemminkin innovoinnista, e, että pitää e, tosiaankin viedä päätöksen nämä prioriteettihankkeet. 2013 määrittelimme nämä hankkeet, jotka ovat prioriteettihankkeita Eurooppaa ajatellen, ja määrittelimme myös ne e, lentokentät ja satamat, jotka ovat tosiaan tärkeitä yhteentoimivuuden osalta. Ja jossain vaiheessa meillä oli eurooppalaisen metron kartta kartta esillä, jotta voisimme vastata niihin haasteisiin, joita on Euroopan komission asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yksi prosentti BKTstä, bruttokansantulosta, mm, menee siihen, että meillä on niin paljon ruuhkia ja pullonkauloja esimerkiksi Baskimaassa, äh, siellä Espanjan ja Ranskan välinen raja. Äh, minä pelkään tosiaan tuolla tiellä ajaa, eikä äh, kyse ei ole ainoastaan siitä, että ei voida käyttää muun tyyppistä liikennettä. Kyse on tosiaan myös turvallisuudesta. 2013 saatiin aikaan neuvoston ja parlamentin välinen sopimus ja siinä priorisoitiin tietyt hankkeet, joilla tuli eurooppalaista lisäarvoa. Ja siinä vaiheessa liikennevaliokunnan puheenjohtaja tiesi tämän erittäin hyvin. Tiedämme, mitkä hankkeet ovat prioriteettihankkeita Euroopan tasolla ja minä mietin tässä, että onko tässä jotakin innovatiivisempaa kuin se, että pidetään jo sovitut sopimukset. Me emme pääse oikeastaan mihinkään. Mitä tässä on innovatiivista? Tämä on aivan päinvastoin tässä yritetään pitäytyä näissä eurooppalaisissa sitoumuksissa nämä investoinnit, joita ei käytetä. Siinä mennään taaksepäin vain. Ja sitten yksityissektori jos otetaan mukaan, siinä pitää olla myös oikeusvarmuutta. Jos äh, valtiot eivät vastaa, ei ole mitään, äh, mitään varmuutta. Äh, on paljon epäluottamusta ja emme saa aikaan innovatiivista rahoitusta, jos, ei, eivät, jos jäsenvaltiot eivät sitoudu, eivätkä sit, ministerit myöskään. Ja tässä vaiheessa, kun puhutaan Atlantin käytävästä, Ranskan asenne, sitä ei voi hyväksyä nyt, eikä varmaan tulevaisuudessakin. Espanjalaiset eh, eivät ole monen vuoteen täyttäneet sitoumuksia myöskään ja ovat nyt eri tilanteessa. Minä pyytäisin, että käytetään tätä paino, painostusvälinettä, jota voimme käyttää, jotta sitoumukset eh, täytetään ei ö, eh, muuteta näitä hankkeita, joita on jo lähdetty viemään eteenpäin ö, 90-luvulla. Tämä, tässä muuten meitä pidetään aivan pelleinä ja käytetään huonosti eurooppalaisten varoja. Ja tämä on asia, joka meidän pitää ratkaista. Täällä voimme puhua ihan kaikesta, vaikka mistä vaan, mutta pitää saada aikaan poliittista tahtoa näissä kysymyksissä. Bilbao. Kiitos edustaja Bilbao. No, Minulla on myös joitain kysymyksiä hyvin nopeasti. Ensinnäkin kaikki olette samaa mieltä koordinaattorit sanoivat, että kyllä, tarvitaan enemmän tukea. Nyt heti kaikki valiokunnassa ovat samaa mieltä. Siinä ovat vivuvaikutuksia olivat sen, että alueemme voivat olla hyvinvoivia kaikilla Euroopassa, mutta täällä varovaisilla en pidä ollenkaan tästä blendingistä sekä rahoituksesta, niin kyllä sitä tarvitaan, mutta pitää nyt taistella, jotta saadaan tukea, joka ei saa korvata tuota bendingiä. Ensin pitää taistaa, jotta saa resursseja, sitten katsotaan, miten voidaan yhdistellä niitä. Toinen taistelu, jos Salini niin sanoi tämän eteen hyvin, tämä skandaalimasta, että Junker-rahastossa, no sitä tarvitaan, jotta alle, no alle 10 prosenttia hankkeista ovat liikennehankkeita, siinä on ongelmaa. Toiseksi Eli pitää nyt harrastaa itse kritiikkiä, vaikka tämä on toimintakykykokemuksena, niin silti on edistytty ja kriteeriä jotenkin pitää toisaalta tehdä sillä, että tiettyjä infrastruktuurihankkeita on, jotka ovat todella kestäviä, sitten on ympäristövaikutuksia ja sitten tuottia rahoituksen avoimuutta. Näissä kysymyksissä pitää ennakoida toimintaan sitten. Oletteko samaa mieltä tästä? Toinen kysymys nopeasti. Tiedätte, etten pidä Lyon Turinista, mutta meillä on toinen ongelma tästä, sillä herra Pavel sanoi, että niin kyllä. Teitä on myöhästynyt, koska oli mielenosoituksia. Oli, no asukkaat ovat pitäneet tuosta melusta. Emme ole täällä tukemassa hankkeita, jotka menevät eh, väestön toiveita vastaan vielä varovainen, joten hän tietää, miten sitten näitä hankkeita, niin milloin väestötään huomioon tässä. Sitten olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että nyt on hankkeita, jotka ovat liian suuria ja pitää työstä vaihtoehtoja. En, en ole samaa mieltä Van de Kampin kanssa. Lion Turin, Turin, Torino, no siellä tehdään remontoitöitä ja vaihtoehto on siinä, mutta Lion Turinin loppu ei ole 2038 vasta viimeisen luvun jälkeen. Mitä sitten tehdään 20 vuotta? Jätäänkö rekat eh, vai paikoille? Mitä tehdään konkreettisesti? Tässä nyt on mahdollisuus toimia, pitää no, remontoida tätä reittiä. Saaste kysymykset pitää myös ottaa huomioon ne ovat lehteen etusivuilla. Sitten meri- ja kysymykset, Erra Simpson. Tämä on toinen haaste. Tätä noita käytävien, niitä tulemaan. No, valtamerit ja meret ovat tulevaisuus myös. Aina unohdetaan näiden asioiden astuminen etusijalle, joten miten jatkossa voidaan varmistaa, että merisektori saa oikein painoarvon sinne kysymyksen. Hei herra Marinesku, Tuitte vähän myöhässä. Nyt sitten saatte vastausaika. Herra Seki, hänen pitää ehtiä junan, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan äh, nopeasti muutama seikka, äh, joihin kiinnitin huomiota. Ensinnäkin me äh, seuraamme hyvin tarkasti, mitä tapahtuu Ranskassa kun päätöksiä tehdään, Ranskan hallitus on niitä hyväksymässä. Mm, mitään ei ole saatu päätökseen, emme halua sekaantua, me olemme optimistisia sen suhteen, mikä, mitkä ovat eurooppalaiset sitoumukset mukaan lukien se, että annetaan tukea sisämarkkinoiden kehitykselle ja TENTI-asetus sitä noudatetaan täysin. Se, mitä nyt voin sanoa tässä vaiheessa, tässä tämä deep priorization, me ehkäpä tällainen näkemysten vaihto olisi tulevaisuudessa ihan tarpeen. Baskimaat ja muut alueet siellä Toivottavasti asiat menevät eteenpäin myönteisesti ja tällä hetkellä eh, tiedättehän, että eh, kun meillä on nyt uusi eh, Euro- verkkojen Euroopan väline asetus ja nämä käytävät ovat hyvin olennainen asia, joten me arvostamme kyllä Ranskan kehitystä ja me seuraamme mitä tapahtuu toisella puolella. Ehkä palaamme siihen. Ja e, sitten e, nämä muutokset, joihin menee hyvin paljon aikaa, mutta me e, tuemme kovasti siirtymäkauden toimia. Esimerkiksi raideleveyden muutos ja ne vastaavat. Ja on paljon mielenkiintoista kehitystä tässäkin innovatiivit, innovatiivinen rahoitus ja hankebondit, ne ovat äh, Junckerin suunnitelman edeltäjä. Äh, me käsittelimme yksityiskohtaisesti äh, tätä meidän kertomuksessamme, kun puhuimme innovatiivisesta rahoituksesta. Me olemme käytettävissä, ne jos haluatte jotakin erityistä niin se käsitellä. Pyydän anteeksi, mutta valitettavasti ne useimmat koneet Italiasta ovat myöhässä, mutta nyt minun täytyy ehtiä sellaiseen, joka on ajoissa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti herra Seki vastauksista. Otamme teihin yhteyttä taas, jos on lisäkysymyksiä. Olette tervetuloa takaisin valiokuntamme. Jatketaan herra. Niin, olkaa hyvä. Herra Bodevik, olkaa hyvä. Ja, uh, also, äh... Ismail, toteasin, että aina ilomielin tulen parlamentin pakeille. Kerran parlamentin jäsenet ovat hyviä kumppaneita, kun taistelemme tulevan verkkojen välinen rahoituksen puolesta. Me tarvitsemme teidän tukianne mutta jäsenvaltiot ovat ne, jotka täytyy saada vielä vakuuttuneeksi. Palaan sille tähän kysymykseen seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Se ei pelkästään päätä siitä, kuinka Eurooppa kehittyy, vaan myöskin vaikuttaa meidän toimialamme. Silloin on asemassa sen osalta, onko seitsemän tai neljän vuoden työ mennyt hukkaan vai tuleeko sille jatkoa. Se on kysymys joka täytyy aina esittää, nimittäin kysymys liittyy eurooppalaisen lisäarvoon. Mikäli rakentaa suuren luokan hanketta, mutta ei saada sitten verkkoa täydelliseksi, niin silloin homma menee pieleen. Tämä on ratkaiseva kysymys. Kollega Carlo Sekki valitettavasti joutui poistumaan mutta sekä erityiskertomuksessa että muutenkin on tehty monia ehdotuksia sen osalta, mitä vielä voitaisiin tehdä, jotta eurooppalainen lisäarvo voitaisiin varmistaa. Sama pätee myöskin meidän kannanottomme ja yhteisen julkilausuman, jonka kaikki koordinaattorit antoivat, kun totesimme, että me tarvitsemme tällaista, koska kyse on menestystarinasta. Olisi suorastaan mielitöntä nyt keskeyttää sen toteuttaminen. EU:ssa suurin osa menoista menee sektoreille, jotka eivät tuo mukana eurooppaisesti saa arvoa, vaan korkeintaan saadaan kyllä tasoitusta aikaan jäsenvaltioiden kesken. Tämä on positiivinen esimerkki lisäarvosta, ei täytyy nyt mainostaa. Ja toiseksi sähköistäminen. Kolmas toimintasuunnitelma nyt on hyväksytty yhdessä osapuolten kanssa. Ja meillä on nyt hyväksyntä hankkeelle. Emme tietenkään voi suoraan vaikuttaa siihen, mitä jäsenvaltiot tekevät. Voimme sitoumuksia ja työsuunnitelmia, etenemissuunnitelmia laatia yhdessä niiden kanssa. Tämä on mitä voimme tehdä. Ja mitä tulee näihin yhdyskäytäviin, niin kuin Bratislavan käytävän yhteydessä on tehty ja Neustädtin suunnalla on tehty, niin tietystikin äh, Semeringinkin tilanne täytyy saada hoidettua kuntoon mutta kaikki riippuu yksilöstä hankkeesta. Karla ja minä teemme ehdotuksia sen osalta, mitä muuta voitaisiin vielä tehdä, kuinka voidaan helpottaa yksinkertaista lupamenettelyitä ja kuinka ajallista ulottuvuutta tai ajankäyttöä voitaisiin lyhentää. Tämä nyt on arvokasta työtä tämäkin. Emme nyt ole puutu alukehitysrahoitukseen, meidän täytyy keskittyä keskittää toimia ja katsoa, miten on mielekästä yhdistää rahoituslähteitä, kuinka voidaan edistää rakenteita, jotka edistävät taloudellista kehitystä, tai mm, sellaisia toimia, joilla lisätään työpaikkoja ja kasvua. Miksi emme yhdistäisi rahoituslähteistä että useita rahoituslähteitä samaan koppaan? Mikäli kaikilla on liian vähän rahaa, niin silloin kaikilla on liian vähän rahaa, silloin ei toimi. Mikäli yhdistämme toimia toisiinsa, niin silloin voidaan toimia mielekkäällä tavalla – mutta heti kun tästä puhutaan, jäsenvaltioissa menee herää pelkoja. Meidän täytyy rakentavasti yhteistyötä tässäkin suhteessa ja lopuksi rahoituksesta. Voisimme tehdä selväksi, että tämä blending tarjouskilpailu sujuu hyvin. Meidän täytyy jatkossa toimia vielä paremmin. Voidaan vielä hienosäätää asioita. Ja kaikkien tehtävä, jolla, jotka pitävät Euroopan etua mielessään, täytyy varmistaa kunnon rahoitus uudelle verkkokaupan välineille. Vasta sitten saadaan aikaan kerransvaikutusta. Ja Iinekselle ihan lyhyesti. No totta, kaikin taiteen, kaikin täytyy pitää kiinni se on päivän selvää. Kiitos äh, puheenvuorosta. Herra Simpson, olkaa hyvä. Well, I'd like to thank... Haluaisin kiittää Vimmiä sitä, että puhui tuosta tittelistä Order of the Digital Age. Laitan sen muiden viereen palkintokaappiin, mutta niin tuo merilogistiikka, mitä se liittyy digitalisaatioon, no sen takia keskitymme juuri näihin kysymyksiin. En ole mikään tekniikkaan ihmeen lapsi, mutta tiedän heti, että on tärkeää merisektorilla ja logistiikkaketjussa, että on, jos muistat yksi näistä kolmesta prioriteetista, niin tulee tuohon yhteen yhteyspisteeseen sama kuin mitä Gesine sanoi. Onko se haittanut? No, merillä on yksi yhteyspiste. Minusta se on järkevä. Sitä pitäisi laajentaa entisestään, mutta ei minulla kannata puhua tästä, kannattaa mennä jäsenvaltioihin. He ovat niitä, jotka eivät vie näitä yhteispisteitä eteenpäin. He mielellään näkevät, että portugalainen rekka ajaa Tanskaan yksilaisen kirjoilla, mutta että laivassa pitää seitsemän tai kahdeksan eri asiakirjaa, joten kyllä minä puolan tuota aloitetta Italian ja Espanjan välillä on meillä jotakin tätä ratkaista tuo. Me olemme aktiivisesti mukana siinä. Ismail Sisilian, niin ongelma merten valtateiden kanssa on, että me emme voi antaa rahaa satamalle, joka ei ole osa runkoverkkoa tai kattavaa verkkoa. Ä, ä, ä. Ja ehkä se on katoava satama, mutta se pitää yhteyksiä toiseen jäsenvaltioon. Näin säännöt ovat. Merten pitää kaksi jäsenvalta pitää olla mukana. Saatat sanoa ehkä, että tuo Roskainen on samaa mieltä. No, en minäkään, mutta näin se on. Me yritämme työssämme kun se lainetaan, niin yritetään siis muuttaa tuota, Tän katsoa olisiko jotain. Sitten mahdollisesti satamia kanssa on monia muitakin satamia, monia satamia Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassakin, jossa voitaisiin yrittää työstää näitä kysymyksiä ja auttaa heitä. He voivat kehittää näitä yhteyksiä neljä vuotta minulla tämä vei, mutta nyt satamat ovat kiinnostuneita puhumaan siitä, että ne ovat yhteyksissä toisiinsa. Toisin kuin... No tähän tiedä mitä hän tekee ja mitä he tekevät ensin, sillä satamat ovat luonteita juuri tietyn tyyppisiä ja tuo ala on luonteita tietyn tyyppinen. Olen usein sanonut, että yksi suurimmista ongelmista, joka meillä on, on, että satamat ovat usein yksityisiä toimijoita ja ne ovat hyvin epäileväisiä – tois, toisiinsa. Mutta kyllä nyt kiinnostusta on. Michael, Michael siis. Awful stuff. It's awful stuff. Öljy, se on kaistuttavaa tavaraa. Haluaisin nähdä vaihtoehtoja näille polttoaineille jatkossa. Ja fossiilisen polttoaineille myös sillä. Meillä on LNGtä, nestetettyä maakaasua, joka on fossiilinen polttoaine. Se on fossiilinen polttoaine, mutta se on sillä ratkaisuna parempi optio kuin tämä pol- Se on kaasuttava. Hassilla. Um, uh, Celine, uh, Gesine, uh, Gesine, puhuit. Uh, no kyllä, mutta tämä kahden jäsenvaltion pätee tässäkin. Pitää olla yhteyksiä kahden jäsenvaltion välillä, kun on näitä satamien vastaanottofasiliteetteja siis, niin <coughs> Pari asiaa. Edustaja Bilbao. Olen samaa mieltä kanssanne. Mutta sanotte tämän väärälle ihmiselle. Tämä pitää sanoa jäsenvaltiolle. Jäsenvaltiot ovat ne, jotka neljän vuoden välein muuttavat mieltään ja tekevät jotakin muuta. Ja on tämä hyvin hankalaa. Meistä on turhaa kiinnostavaa koordinoijina yrittää saada pitkän aikavälin politiikkaa aikaan jäsenvaltioiden kanssa, jotka muuttavat hallituksiaan silloin tällöin. Puheenjohtaja lopuksi olette viikon sankarittarini ei vain vuoden sankari, kun sanotte, todellinen haaste ovat se, että meriturvallisuudessa, että on merissä ja että on Halleluja. Vous voyez, il suffit de pas grand... Niin. Kyllä ihmiset tyytyvät vähän. Ollakseen onnellisia jatketaan. Rova Peis, olkaa hyvä. Vastatkaa kysymyksiin. Zit het ding. Oh, daar. Ehm, ik begin, ik begin, uh, I start with... Uh, Aloitan Vinne Kampista. Vim. Niin. Äh, äh, aivan ensiksi ähm, äh, Rotterdamissa on pidetty tärkeä kokous tästä aiheesta. Ja siellä on mahdollista mennä tosiaan käyttää mitä tahansa julkista joukkoliikennevälinettä. Ja tässä voidaan yhdistää näitä. Miten se sitten onnistuu? Minä kyllä itse menen sinne ja sitten kerron jälkeenpäin sinullekin siitä. Ja sitten tämä aikomus, että kunnossapito ja kunnossapito, äh, miten äh, se hoidetaan tässä, äh, siihen tarvitaan myös varoja ja meidän vastuullamme on katsoa, onko riittävästi varoja myös kunnossapitoon ja ähm, muussa tapauksessa mm, asia on hyvin vaarallinen, ähm, jos rakennetaan uusi raide tai tie, silloin on, täytyy olla myös pitkälle ajateltu budjetti jotta voidaan kunnossapitoa hoitaa. Tämä on hyvin tärkeä asia ja on paljon seksikäämpää rakentaa uusia teitä kuin kunnossapitoa hoitaa. Ja se on kuitenkin tärkeää turvallisuuden kannalta. Ja sitten Tanava, kyse on tässä kunnossapidosta myös ei niinkään uudesta, mutta kaikki asetukset ja verkkojen Eurooppa-väline tonavan äh, kunnossapito ja äh, ruoppaus, äh, se voidaan hoitaa kyllä tuella ja näin ollaan toimittu ja tässä, tänä aamuna saatiin Bulgariasta viesti, että he ovat saaneet tarjouskilpailun valmiiksi ja he aloittavat ruoppauksen, joten tässä Romania ja Bulgarian alueella tosiaan on saatu aikaan jotain ja me voimme olla tyytyväisiä siitä, että asia on nyt hoidettu ja äh, se alkaa toimia. Eli kyse ei ole nimenomaan ruoppauksesta, vaan äh, siinä tarvittavasta laitteistosta. Ja äh, sitten siinä käytetään myös varoja EU-sta. Fairway-hanke siis tässä kyseessä siis jos meillä on käytävä e, ja katsotaan Serbian aluetta, se on siellä välissä. Täällä on tosiaankin pitkä rauta Iron Gate-niminen sulku siellä välillä ja siellä on tosiaan tarvittu toimia tällä hetkellä. Ja jos nyt heillä ei ole varoja, niin sitten asiaa ei voida hoitaa ja silloin ei saada käytävää aikaiseksi. On tärkeää, että me tosiaan seuraavassa monivuotisessa budjetissa meillä pitää olla varoja hoitaa rajat ylittäviä kysymyksiä, kuten tämä. Sitten Rova Meissner. Ei siis, en voi siis vastata Rova Meissnerille. Okei, okay, okei. Okay. Is the intermodality? Eh, no niin, siinä eh, intermodaalisuus me, me autamme ja maksamme. Eh, ja tämä liittyy tosiaan myös raideliikenteeseen, joka tapauksessa maantieliikenteeseen ja tämä asia hoituu useassakin satamassa. No niin, raskas polttoöljy. Siitä tulee sitten tietoa myöhemmin. Merci beaucoup, madame. Kiitos, rouva Peis, Herra Balas paikalla. Anna puheenvuoron Paavelille. Käytän nyt etunimeä. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia. Pari kysymysblokkia, Kysymys kysymysrypästä. Ja kuka estää ketä toimimasta? Minkälaista kielteistä ulkoista vaikutusta koituu paikallisväestön kontolle? Tämä on kysymys, joka täytyy muistaa infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä. Fandikam totesi, että vihreät estävättä menettelyttä Saksassa. Kyse on juridisista menettelyistä. Joskus paikallisväestö voi ryhtyä oikeustoimiin. Esimerkiksi Oberhausenin tapauksessa on tapahtunut näin, ja puheenjohtajakin totesi kielteisistä seuraamuksista, joita jostakin muista hankkeista on tullut. Nämä asiat täytyy tasapainottaa, täytyy löytää oikea lähestymistapa ratkaisujen ja rahan täytyy tulla ylhäältä alaspäin, koska ilman näitä välineitä ei voida vähentää esimerkiksi rautateiden aiheuttamaa melua ja sitten ei voida näitä verkkoja saattaa kuntoon. Tämä on tällainen ulkoinen kielteinen tekijä. Kenen pitäisi rahoittaa? Meillä on hälventäminen Deutsche Bahnin vaiko EUn verkkojen jopa välineestä. Se pitäisi yhteisrahoittaa nähdäkseni, koska Deutsche Bahn ei ole se, joka on vastuussa siitä, että ihmiset haluavat asua lähellä rautatietä. The property is going down. It's the question. Kysymys kuuluu, mikä otan jälkikäteen esimerkiksi kunnostaa tai muuttaa junien jarruja, niin tässä edellytetään suuren luokan yhteistyötä käytävän hallinnoijien ja muiden toimijoiden välillä, jotta voidaan jarruihin jarrulle tehdä jotakin, jotta meteliä syntyy vähemmän. Monia muitakin toimia voidaan käyttää, jotta tämä melusaaste saadaan vähäisemmäksi. Tämä sama pätee ympäristöön. Tämäkin pitäisi tulla verkkonappavälineestä tämän rahoituksen. Fandikamp esitti myös kysymyksen, joka liittyi siihen, kuinka voidaan nopeuttaa yhteysteiden rakentamista sveitsiläiset saada tämän loppuun Gotan reitin loppuun 2020 vuoteen mennessä. Ja saattaa olla, että muut sitten saavat ovat yhteysreittinsä kuntoon vasta 20 vuoden kuluttua. Mutta se tosiasia, että Alppien läpikulkeminen on hyödyksi liikenteelle, niin 80 prosenttia, joka junista, jotka menevät Kotardin kautta, ovat transitliikennettä Saksasta Italian taikka toisinpäin. Joten kuka tästä sitten hyötyy tästä hankkeesta? Jälleen kerran tietystikin ne maat, jotka jatkossakin haluavat kuljettaa tavaroita Alppiin läpi. Viimeinen tarjousuutta koskeva kysymys tuli Rova Meissnerin suusta. Totta kai. Mainitsin intermodaalisen kuljetuksen sisävesiliikenteen yhteydessä mutta ei sitä voida suoraan soveltaa, koska Reinin varrella käytetään kolmea eri toimintamallia. Ne ovat erittäin tehokkaita niin ikään. Mitä sisävesiliikenteeseen tulee ja Reinin alueeseen, niin sillä kenties 20 prosenttia kapasiteetista on mukautettu korkeintaan. Osa rahtiliikenteestä kulki Reiniä pitkin sitten Baselin suunnalla se siirrettiin toiseen liikennemuotoon, esimerkiksi maanteille. Joskus, siis siirrytään rautatielle joskus maantieliikenteeseen, kun on kyse yhdistelmäkuljetuksesta kyse. Ja todettiin, että ei, ei verkkoneupan välineestä pitäisi sitä kaikkea rahoittaa, kuten ylläpito. Me voimme kuitenkin toimia neuvoa antavassa roolissa. Ja hankkeiden toteuttajia voidaan kehottaa katsomaan kokonaiskustannuksia. Ja kokonaiskustannukset tar- tarkoittavat koko hankkeen elinkaarta mukaan luettuna ylläpitoa. Ja viimeiseksi vielä totesin, että Messinan liittyvät kysymykset esimerkiksi pitäisi osoittaa Pat Coxille, koska hän vastaa Skandinavian ja Välimeren käytävästä Kysymys voidaan toimittaa hänelle kirjallisesti. Kiitos kaikista vastauksista. Voimme nyt osoittaa suosiotamme kätten taputuksin, sillä he viettävät meidän kanssamme uskonto-aikaa ja he ovat aina kuuntelemassa meitä ja aina kun heiltä kysytään, niin kyllä he tulevat tänne vastaamaan valiokuntaan. Tämä on todellista yhteistyötä ja hyvin miellyttävää. Nyt voimme osoittaa heille suostaa. Et, euh, et, et, oui, pour la prochaine programme. Niin. Varmistetaan, että ensi kerralla kaikki ovat paikalla. Ce n'est pas encore fini. Je conclus. Emie tulee paikalle varmasti ensi kerralla. Vous avez pointé quand même tous la capacité de dire, mais au fait, il y a beaucoup de blocages. No, tässä nyt siis jäsenvaltiot myös estävät monin asioiden etenemistä. Tämän takia hankkeet eivät etene, koska jäsenvaltiot No, oppositiongelmien hallitukset vaihtuvat edelleen. Euh, Jatkossa pitää nyt ottaa sellaista lisäarvoa, jonka myötä saamme todellista yhteenliitettävyyttä. Kaikki tarvitsevat sitä. Toistan tämä nyt vielä, koska uskon, että eurooppalainen hanke ei voi onnistua ilman hyviä yhteyksiä. Ilman tavasta, että tavarat ja ihmiset voivat päästä myös naapureiden luo. Että liikkuvusta täytyy kiitoksia valtavasti käytöstä ajasta. Kiitos myös kollegoille täältä kysymyksenne. Kirjallisessa muodossa, jossa on yrityskohtia, jotka eivät vastaamatta, nähdään pian toivottavasti huhtikuussa Ljubljanassa. No niin, siellä nähdään. Kiitos. Nähdään pian. Wim van de Kamp, onko kysymys? Ah, bon, bah, mieux. no, hyvä niin. Nähdään huomenna kello yhdeksältä. Kiitos tulkeille.